Okay, so I think the voting lists have been distributed now. Nyt näyttää siltä, että kaikki ovat saaneet äänestyslistat. Kaikilla ryhmillä on omansa. Toivotan uudet jäsenet tervetulleeksi, joita emme aamulla vielä nähneet. Toivottavasti lomanne sujuvat hienosti. Ehkäpä voisimme ottaa tähän alkuun testi äänestyksen. Painakaa jotakin nappia. Voitte sanoa kyllä tai ei mihin tahansa Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Toimivatko äänestyskorttinne? Kaksi jäsentä ei ole vielä äänestänyt. Nyt toimii. Äänestys päättyy. Kortit toimivat. Hyvä. Äänestyksiä on useita. Yritämme selvitä niistä nopeasti. Ensin kohta seitsemän. EUn ja Kukin saarten hallituksen välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus. Yksi ainoa äänestys koneäänestyksenä esittelijänä Ponga. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä siellä joku laittaa korttinsa koneeseen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia kovasti Pongalle. En tiedä, onko hän edes paikalla. Sitten vähän pidempään äänestykseen. Hoibuhin lausunto ulkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi. Maria, haluatko lyhyesti kommentoida tätä vai siirrymmekö saman tien äänestämään? Ei ole kommentoitavaa, joten äänestämme välittömästi. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus kakkonen. Äänestys alkaa. Joko kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 33 ja 34 otetaan yhdessä, ne ovat identtisiä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 8 puolesta vastaan, tyhjää, Tarkistetaanko se? Se ei tullut selväksi. Eli äänestys alkaa tarkistuksesta kahdeksan. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty, mutta EPPssä yksi ääni liikaa. Kiitos. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme kolme viitosen äänestys alkaa. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 ja 37 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 on kielellinen. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 ja 18 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistetaan 23 ja 4 yhdessä. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Sosialistien ääni ei tullut minulle aivan selväksi. Tässä syntyy sekannus. Ykkönen raukeaa, joten seuraavaksi 25 ja 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koko teksti ja siitä äänestetään koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hyväksytty laajalla enemmistöllä. Kiitoksia Maria Hoibuhille, lausunnon valmistelijalle. Okay, we now move to item 9, the EU action against... Seuraavaksi kohta yhdeksän luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan torjumista koskeva EUn toimintasuunnitelma. Tästä keskusteltiin viime kerralla. Haluatteko sanoa jotakin? Voimme siirtyä suoraan äänestämään. Saimme tarkistuksella hyvän kompromissin aikaiseksi. So we start with amendment 22. All those in favor? No niin, 22 puolesta tyhjää hyväksytty 23 puolesta, tyhjää hyväksytty 24 puolesta, tyhjää 24. Siitä täytyy nyt äänestää uudelleen. No, oletteko kaikki äänestäneet? Ja äänestys päättyy. Hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 29 ja 40 ovat samanlaisia puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 31 ja 41 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 ja 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 43 ovat samanlaisia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää Hetkinen, luulin, että se hyväksyttiin, mutta tarkistamme tämän 54. äänestys alkaa. Therefore voted. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta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 Ensimmäinen toinen yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä ja viisi ovat samanlaisia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen muutos kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 ja 10 muistuttavat toisiaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää lienee hylätty, mutta tarkistamme tämän 12 äänestys alkaa. Lienet äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 ja 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty suullinen tarkistus yksi puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. Ja 18 hetkinen, 18 raukea, 19 ja 20 myös, eli 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten äänestämme koko tekstistä. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Tämä on siis hyväksytty. Kiitokset esittelijälle. Ja sitten tässä on paljon työtä tehty tähän AKT-maiden eh, suhteisiin. Kohta kymmenen olemme aamulla keskustelleet komission kanssa kotonusopimuksen jälkeisestä ajasta. Ja Norbert, on, haluatko sanoa tästä vielä muutaman sanan aamukeskustelun jälkeen? No, siirrymmekin Oitis äänestämään tästä kohdasta kymmeneen. Ja aloitamme kompromissista kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten siirrymmekin numeroon 74 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Hetkinen. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten siirrymmekin 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 85 äänestäkään. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten 105 sivulla 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää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 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 146 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 147 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme 147. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää ja hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty, 198 puolesta vastaan, tyhjä hylätty, 199 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme 199. Tarkistamme siis sen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 200 puolesta, siis 200 vastaan, tyy hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 209 äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Ja äänestys päättyy hylätty. No, tässä oli vähän hämmennystä eri ryhmistä. Oli vallalla eri ryhmissä. 210 siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten johdantosan kappaleet. Meillä on aikamoinen luettelo näitä johdantosakappaleita ilman välitysratkaisuja joten meidän täytyy äänestää kaikista yksikseen. Eli 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 hyvä, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ka- niin, Preda näyttää tyytyväiseltä 29 sitten. 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty 40 puolesta vastaan tyhjä hylätty 41 puolesta vastaan tyhjä hylätty 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 44 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 45 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 46 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 47 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 48 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 49 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja välitysratkaisu 1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 tyhjää hylätty, kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näitä riittää. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty, ku, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 14 puol- 15 ja 16 hetkinen. No, erikseen erikseen, hetkinen. Eli nämä erikseen 14 nyt puolesta vastaan tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty predateilla lienee sanottavaa. Tämä on yhtenä ryhmänä otettava tämä AFET-lausunnon äänestys. Yhtenä ryhmänä. Yes, yes. Tässä näitä nyt on paljon. Tässä on miinuksia merkitty oikeastaan kaikkeen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 Hylätty 12. No. No, hylätty, hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 16 puolesta vastaan tyhjä, hylätty.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 Voimmeko tästä äänestää yhdessä? Sama ongelma lienee täälläkin, selvä. Yksi, kappale yksi puolesta vastaan tyhjää, ylätty Kaksi puolesta vastaan tyhjää, ylätty Kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän kolmannen kappaleen, eli kolmannen äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Hetkinen, viides raukeaa, joten kuusi puolesta hetkinen, hetkinen, nyt sisään tämä kappale 106 puolesta vastaan, tyhjä hetkinen, siis kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten budjettivaliokunta kappale 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme puolesta hetkinen kahdessa osassa. Ensimmäisen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ja tarkistamme tämän toisen osan vielä. Äänestäkääpä toisesta osasta siis kappaleessa kolme. Oletteko kaikki äänestäneet ja äänestys niin ollen päättyy hylätty neljä puolesta, siis neljä vastaan. Hetkinen. Me olemme, voimme sulkea nyt edellisen äänestyksen. No, kappale neljä puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Ja viisi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Näin sitten äänestämmekin tästä koko tekstistä Tämä on meidän oman valiokuntamme, joten äänestyksellä ja nyt äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi tyhjää 25 on tuo tulos. Onnittelut Norbertille. Okay, colleagues, we're now going to vote on the budget. No niin, ja sitten äänestämme talousarviosta 2017. Me olemme tästä keskustelleet viime kerralla ja meidän ei tarvitse tästä aloittaa uudelleen. Nyt Deva ei ole paikallakaan, niin meillä on kaksi eri äänestysluettelua. Aloitamme sitten tästä pienemmästä, lyhyemmästä luettelosta. Teillä lienee nyt oikeat paperit, eli tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljä puolesta vastaan tyhjää lienee hyväksytty, mutta tarkistamme tämän tarkistuksen neljä. Eli äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty. Muutosehdotus viisi puolesta. Hetkinen, anteeksi, se raukeaa. Ja seitsemäs myös. Ja siirrymmekin sitten yhdeksänteen. Hetkinen, niin. Siis sittenkin kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty yksitoista puolesta vastaan tyhjää, hylätty kaksitoista puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 12 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty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 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 hetkinen, se raukeaa 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 23, hetkinen, sehän raukeakin 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 30 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 31. puolesta. Äänestys alkaa äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty ja 33 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty ja 34 puolesta. Vastaan tyhjää. Ja se on kai hyväksytty, mutta tarkistamme tämän äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hetkinen, se on hylätty, koska paljon tyhjiä ääniä oli. Eli sitten äänestämme tästä kokonaisuutenaan ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja suurella määräenemmistöllä hyväksytty hyväksytty. Devalle onnittelut, vaikka ihan paikalla olekaan. Ja sitten siirrymme tähän toiseen osioon. Itse talousarvio kohtiin. Ja aloitamme sitten hetkinen. 6005 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän äänestys alkaa 6005. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6007 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 6008 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 6009 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 6010 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 5959 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5960 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 6033 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme tämän äänestys alkaa 6033. Äänestys päättyy, kaikkien äänestettyä hylättyy. Ja seuraavaksi 5961 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6018 puolesta vastaan tyhjää lienee hylätty, mutta tarkistamme tämän 6018. Äänestys päättyy hylätty. 6019 in favor. 6019 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 6019 Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ku, 6034 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 6034. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi, tämähän nyt on monimutkaista, 6020. Äänestys alkaa puheenjohtaja korjaa puolesta vastaan. Tyhjää. Käsittääkseni hylätty, mutta tarkistetaan. Joten koneäänestys alkaa kohdasta 6020. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Täpärästi. 6032 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 6032. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 5963 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6023 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 6023 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6036 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 6036. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Paljon tyhjiä ääniä. Sitten 6035 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 6035. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 5966 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6024 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5967 puolesta vastaan tyhjää Tarkastetaan 5967. Äänestys alkaa. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. Siellä oli epäselvyyksiä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sosialistit nostivat kättä liian myöhään, joten en tätä huomannut. Nyt on loman jälkeinen tunnelma tässä 60257, 602 äh, seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 6025 koneäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6027 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä. 6027 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 5-0 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä 5950. Koneäänestys alkaa. Äänestys on meneillään. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 6038 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6026 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kone äänestyksenä 6026. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 6021 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6037 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä 6037 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 5952 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6039 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä 6039 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ylätty. 5970 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5971 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6031 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 6031, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet, äänestys päättyy, hylätty. Seuraavaksi on ehdotettu yhtenä ryhmänä äänestymistä 6061 eh, aina 6028 asti. Hyväksytäänkö tämä? No kyllä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä. Sitten 6040 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä 6040. Äänestys päättyy hyväksytty. 6041 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6042 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6043 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6044 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5965 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5973 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5980 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6003 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6004 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5975 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6011 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan Äänestys alkaa 6011. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No, nostakaa kättä nopeasti, jotta näin. 6012 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6013 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6014 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5957 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5974 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6029 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 6029 sen huomiot. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6030 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. Tarkistetaan koneäänestyksenä 6030 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty, mutta hyvin täpärästi. Ehkä yksi henkilö voisi näyttää selkeästi esimerkiksi 5953 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5964 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5956 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5958 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kone äänestyksenä 5958 äänestys alkaa. 5958. Hetkinen, puheenjohtaja sanoo, tässä on nyt epäselvyyttä. Selkeästi hyväksytty, joten ei tarvitse tarkistaa. Tai tarkistetaan nyt koneäänestyksenä, kun äänestys on jo aloitettu. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. 6006. Anteeksi, siitä ei äänestetä. Puheenjohtaja sanoo 6017 puolesta Hetkinen, EPPllä on nyt ongelma. Sinne avustaja ilmeisesti paikalle. Kuusi nolla yksi seitsemän. Hätäapuvaraus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten yhtenä ryhmänä 5976 aina 5979 asti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja siinä oli kaikki äänestykset ja loppuäänestystä ei ole tästä budjettiasiasta. Onnittelut esittelijälle ja kiitos kollegat kärsivällisyydestä tässä pitkässä äänestyksessä. So that concludes the votes, colleagues. We now have a presentation. Siinä siis kaikki äänestykset. Viisi minuuttia etuajassa saimme tämän vietyä loppuun, joten kiitos hyvästä yhteistyöstä. you. Okay, colleagues, we can now move to item 12, which... No niin, hyvät kollegat, nyt voimme siirtyä kohtaan 12, tieto- ja viestintäteknologia kehittyvässä maailmassa. Mä en olisi unohtua, mitä tämä ICT, tieto- ja viestintäteknologia on. Store. Panel, joka arvioi teknologian kehitystä Euroopassa, on paikalla. Me pysymme tutkimusta Ebolasta viime vuonna. Tämä oli erittäin hyödyllinen ja nyt meillä on tämä TVT kehittyvässä maailmassa tutkimus. Laura Del Ponte esittelee tätä. Hän toimi Milanossa tietokeskuksessa. Giorgio Micheletti on myös paikalla, vanhempi konsultointimanageri myös Milanosta. Laura Del Ponte pitää noin vartinpituisen esitelmän ja sitten voimme esittää molemmille vieraillemme kysymyksiä. Del Ponte, olkaa hyvä. Thank you very much. Um, I was... Kiitos paljon. Oli suuri ilo ja kunnia saada tämä kutsu, esitellä tämä tutkimus, jonka olemme STOA-komitea varten valmistelleet. Haluaisin vain mainita kolme tosiasiaa, jotka tekevät tästä tutkimuksesta todella ajankohtaisen eurooppalaiselle kehitysyhteistyölle. Ensinnäkin internetin levinneisyys Afrikassa hyppäsi hyvin matalasta tasosta vuonna 2009 äh, äh, todella kor- paljon korkeammalle tasolle vuonna 2015. Äh, tämä on kuitenkin, levinneisyys on vielä paljon globaalia, keskiarvoa vähäisempää. Ja lisäksi tämä liittyy myös YK vuoden 2030 agendaan. Ja lisäksi vuonna, tänä vuonna ää, julkistettu YKn raportti puuttuu digitaalikuiluun ja me olemme tässä tutkimuksessa myös tarkastelleet juuri tätä raporttia. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää Euroopan politiikan haasteita, kun ne yrittävät edistää ICT kehittyvissä maissa. Tässä on kolme pilaria. Ensinnäkin ensimmäinen ICT ja köyhyyden vähentäminen ja toin, toiseksi sähköiset terveyspalvelut kehittyvissä maissa, kolmanneksi EU-lähestymistapa. Ja tämä tutkimus keskittyy kirjallisuuden katsaukseen, tutkimuskirjallisuuden, me käytimme tässä hyvin erilaisia ja teimme myös haastatteluita ja haastatteluilla oli hyvin erilainen tausta. ICTn vaikutus talouskasvuun on hyvin raportoitu sekä kehittyvissä että kehittyneissä maissa. Tieto- ja on mahdollista ja ja sillä on vaikutusta, joka menee paljon pidemmällekin kuin pelkkä ICT-ala, ja se on paljon merkittävämpi, äh, kun äh, puhutaan ulkoisista tekijöistä. Taloudellisessa kirjallisuudessa ICTn vaikutus talouskasvuun äh, nähdään neljällä, neljässä eri kanavassa. Ensinnäkin se parantaa tuottavuutta, toiseksi se kasvattaa kauppavirtoja ennen kaikkea sellaisissa maissa, jotka voivat ää, ää, tuottaa ICT-palveluja etänä. Lisäksi kolmanneksi se lisää investointoja myös infrastruktuuriin ja sillä on myös ää, vaikutusta julkisiin rahoituksiin. Vuonna 2010 4 prosenttia kaikesta afrikkalaisesta ää, liikevaihdosta tuli mobiilipalveluista. Sitten ICTn rooli köyhyyden vähentämisessä. Tämä on paljon kiistanalaisempi asia. ICT, eli tietoinen teknologia, voi parantaa köyhien asemaa, koska se antaa pääsyn markkinoille ja parantaa muun muassa terveys terveydenhoitopalveluiden saatavuutta. ICT niin voi antaa myös uusia taloudellisia mahdollisuuksia ja se voi tuoda muutoksia yhteiskunnassa, mutta ICTn edut on hyvin eriarvoisesti jakautuneet eri maiden välillä. Ennen kaikkea ICTn vaikutus köyhyyden poistamiseen riippuu siitä, miten se vaikuttaa kaikista köyhimpien elinkeinoihin. Kaikista suurinta potentiaalia ict köyhyyden poistamisessa on juuri internetin kautta. Esimerkiksi pelkästään kännyköiden käyttämisen välityksellä. Mikä sitten estää ICT leviämistä kehittyviin maihin. Ensinnäkin infrastruktuurin ja valmiuksien puute sekä tämän teknologian kallius. Televiestintäinfrastruktuuria ei ole, mutta myöskään kohtuuhintaista sähköä ja luotettavaa sähköä ei välttämättä ole. Ei ole myöskään poliittista ja sääntelykehystä, joka edistäisi kilpailua ja usein estetään keinotekoisesti pääsy markkinoille. Lisäksi on puutetta digitaalisessa lukutaidossa ja paikallisessa kapasiteetissa. Sitten tutkimuksen toinen osio, joka käsitteli tieto- ja viestintäteknologian käyttöä terveydenhoidossa kehittyvissä maissa. Tämä keskittyminen terveydenhoitopalveluihin on todella ajankohtainen asia, sillä meidän haastattelemamme asiantuntijat ovat sanoneet, että, että juuri terveydenhoitoalalla ict voisi olla vaikutusta köyhyyden poistamiseen. Me keräsimme tehdisteitä ICTn käytöstä terveydenhuoltoalalla, katsoimme eri teknologioita. Näihin kuuluvat esimerkiksi terveyden hoitotietojärjestelmät, mobiiliterveydenhoito ja sähköinen oppiminen. Kaikkia näitä teknologioita juuri tällä hetkellä testataan kehittyvissä maissa lahjoitusten avulla. Kirjallisuudessa puhutaan paljon myönteistä vaikutuksista ennen kaikkea paremmat diagnoosit, parempi pääsy terveydenhuoltoon, piirin ja terveystietoihin tulevat esille. Kännykkä, kännykät ovat juuri se teknologia, joka on dynaamisin tällä hetkellä, mutta tieto- ja viestintäteknologian vaikutus terveydenhuoltoon on rajoittunut, että tämä liittyy ICTn vähän sen lävinnäisyyteen. On myös olemassa muutosvastarintaa eikä poliittista tukea välttämättä saa kehittyvissä maissa. Tieteellisessä kirjallisuudessa sanotaan myös, että sähköisen terveydenhuollon projekteissa kehittyvissä maissa on usein monia puutteita. Monissa projekteissa ollaan hyvin aikaisessa kehitysvaiheessa. Ne ovat hyvin pieni, mm, äh, pieniä nämä projektit eikä laajamittaisesti sähköisellä terveydenhuollolla ole paljonkaan vaikutuksia. Eli sähköinen terveydenhuollon projekt, projektit, niissä on edelleen paljon e, epäilyksiä, mitä tulee niihin, niiden skaalattavuuteen ja jatkuvuuteen. Usein hankkeet ovat myöskin liian teknologiakeskeisiä, eikä niitä sopeuteta paikallisiin tarpeisiin. Sitten tämän raportin viimeinen osio, jos tarkastellaan EUn vastausta ICT-käytön haasteisiin kehitysyhteistyössä. Euroopan unionin lähestymistapa perustuu tiedonantoon, jonka Euroopan komissio antoi vuonna 2001. Komissio tunnusti silloin tieto- ja tärkeyden, mutta samalla se varoitti mahdollisesta konfliktista, konfliktista ICTn edistämisen ja muiden tärkeimpien prioriteettien välillä. Viime vuosina EU on muuttanut lähestymistapaansa ja on nyt enemmän tietoinen tieto- ja viestintäteknologian potentiaalista köyhyyden poistamiseksi, poistamisessa. Kun katsomme hankkeita, joita EUn kehitysyhteistyöllä on rahoitettu, niin voimme sanoa, että ne voidaan luokitella neljään eri kategoriaan. ICT-infrastruktuurin kehi- kehittäminen, ICT-politiikan ja sääntelyn harmonisointi sekä tutkimus ja koulutus sekä valmiuksien kehittämisaloitteet. Äh, Me olemme myös huomanneet, että sähköinen terveydenhuolto ei ole tuottanut paljonkaan edistystä tässä yhteydessä. Me olemme tunnistaneet useita puutteita EU-lähestymistavassa. Ensinnäkin minun täytyy sanoa, että oli erittäin vaikeaa tutkia sitä, mitä, mitä Euroopan komissio tekee tällä alalla, sillä ei ole mitään keskustietopankkia. Tiedot on hajautettu eri nettisivuille ja tämä tarkoittaa myös sitä, että Euroopan kehitysyhteistyöstä ei ole mitään tällaista keskitettyä tietoportaalia, josta saisi tietoa lähestymistavista, jotka toimivat ja niistä, jotka eivät toimi. Samalla vaikuttaa siltä, että ei ole selkeää strategiaa tieto- ja viestintäteknologian edistämisestä kehitysyhteistyössä. Ei ole esimerkiksi selvää, millä alalla ICTn edistäminen pitäisi priorisoida. Meidän haastattelemamme asiantuntijat sanoivat, että EUn lähestymistapa suuntautuu ylhäältä alaspäin edelleen. Siinä viedään taito, tietotaitoa eikä paranneta paikallista osaamista. Tässä tutkimuksessa me, me katsomme myös, miten muut avunantajat, kuten esimerkiksi Afrikan kehityspankki ja Maailmanpankki, toimivat. Olemme huomanneet, että yleisenä trendinä nämä isot avunantajat, niillä on usein kaksitahoinen lähestymistapa tieto- ja viestintäteknologiaan. Ne tukevat kyllä ICT-kohtaista spesifistä infrastruktuuria, mutta ne yrittävät myös kehittää paikallisia valmiuksia. Avunantajat eivät niinkään tue televiestinnän infrastruktuurin lähetä, lähe, äh, rakentamista, sillä sit siihen keskittyvät yksityiset tahot ja avunantajilla on usein tällainen kokeellinen lähestymistapa. Ainoa avunantaja, jolla on, jolla on ää, äh, rakenteellisempi ja jäsenellisempi äh, lähestymistapa on Maailmanpankki yhdessä IFCn kanssa. Nyt haluaisin esitellä politiikan vaihtoehtoja, joita me olemme kehittäneet Euroopan kehitysyhteistyön ke- edelläkehittämiseksi. Niissä on kyse sekä ylhäältä alaspäin että alhaalta ylöspäin lähestymistavoista, jolla voitaisiin edistää ICT, kehityksen hyväksi. Me pidämme tieto- ja viestintäteknologiaa yhtenä välineistä, jota voidaan käyttää köyhyyden poistamisessa. Toistaiseksi, äh, to, toiseksi äh, ICT voi lisätä talouskasvua. Haluaisin nyt keskittyä siihen politiikan vaihtoehtoon, joka sai eniten tukea meidän haastattelemiltamme asiantuntijoilta. Tämä on se vaihtoehto, jossa yhdistetään ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin suuntautuvat lähestymistavat. Tämä on monitahoinen haaste, joka vaatii toisaalta rakenteellisiin puutteisiin puuttumista ja toisaalta valmiuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että avunantajien pitää puuttua markkinoiden ja infrastruktuurin puutteisiin, ja siinä voidaan käyttää parhaiten ylhäältä alaspäin suuntautuvaa lähestymistapaa, mutta avunantajien pitäisi parantaa myös paikan päällä olevia valmeuksia innovoida, sillä silloin ne, nuo innovaatiot voisivat puuttua parhaiten juuri paikallisiin ongelmiin ja puutteisiin. Me keskityimme myös kolmeen poikkileikkaavaan aihealueeseen. Ensinnäkin puutteelliseen avunantajien koordinointiin, sillä se todellakin, se todellakin vaikeuttaa ICT-hankkeiden skaalattavuutta ja yhteentoimivuutta kehitysmaissa. Avunantajien ei pitäisi kehittää minkälaisia päällekkäisiä järjestelmiä, jotka eivät ole kestäviä kehitysmaissa ja jotka myös tuottavat riippuvuutta ulkopuolista tahoista. Ja lisäksi pitäisi valtavirtaistaa. Se pitäisi tehdä niin, että on selvää, mitkä ovat tärkeimpiä aloja, joilla ICT pitäisi priorisoida päätän tähän esitelmäni. Kiitos paljon kaikille. Odotan innolla teidän kommenttejanne ja kysymyksiänne. Kiitoksia tästä alustuksesta. Pyysimme tätä tutkimusta vuonna 2014. Seuraavaksi Raventa. Pani Przewodnicząca. E, Kiitos puheenjohtaja. Niin, kiitokset tästä. Nyt kiinnittäisin huomiota seuraaviin kohtiin. Puhuitte paikallisesta yhteydestä. Olen ymmärtävinä, niin, että tässä lähdetään liikkeelle ruohonjuuritasolta ja siirrytään eteenpäin näissä aloitteissa köyhissä valtioissa. Oletteko tavannut sellaisia aloitteita Keniassa vuonna 2009 vaalien ajalta. Keniassa oli tällainen foorumi, jonka tavoitteena oli välittää tietoa yhteiskunnallisista levottomuuksista ja tämän aloitteen kautta monien ihmisten henki on saatu säilytettyä ja väkivaltaa on päästy pakoon. Kyse oli hyvin yksinkertaisesta tekstiviestiperusteisesta järjestelmästä. Ja hyvin monet ihmiset pystyivät näin ollen välttämään väkivaltaisia tapahtumia. Ja luuletteko, että tällaisiin tapauksiin voisimme kiinnittää huomiota? Esimerkkinä siis tämä Kenian tapahtuma. Näyttää siltä, että poliittisten kriisien aikana juuri tämän tyyppinen viestintätapa toimi hyvin myös luonnonkatastrofien yhteydessä ja vaalien aikana. Tämä on näkynyt myös maanjäristystapauksissa. Kiitos. Selvä. Kiitos puheenjohtaja. Aihe on tärkeä, kun puhumme siitä, että ihmiset myös kehittyvissä maissa saavat käyttöönsä teknologiaa. Huomioni liittyy siihen, että jo useissa, olen käynyt useissa Afrikan maissa, eikä oli puutetta televiestintä infrastruktuurista. Kävin Savannalla, Savannilla hiljattain ja kyllä sieltä löytyy televiestintäoperaattoreita. Näitä on tarjolla, tämän hallitukset ovat hoitaneet. Toinen asia on, että näennäisesti hallitukset päättävät siitä, miten pääsy annetaan ja tarvittaessa he rajoittavat tai jopa poistavat kokonaan pääsyn televiestintäinfrastruktuureihin. Olimme Gabonissa vaalitarkkailumatkalla ja sisäministeri vakuutti meille, että televiestintäverkot, internet, sosiaalinen media olisivat käytettävissä koko matkamme ajan, mutta joudumme toteamaan, että ajoittain yhteydet katkaistiin tai ne katkesivat. Ja sanoimme selvästi, että jos on viitteitä epävakauden tilanteesta, silloin näitä yhteyksiä käytettäisiin väärin, jos olisi levottomuuksia, ja silloin esimerkiksi terroristiryhmät halutaan näin sysätä tästä sivuun. Mutta esimerkiksi kännykkäverkko on aivan tavallinen asia myös syrjäkylissä – maassa on suuria televiestintäoperaattoreita, joskus niissä myös hallitukset ovat kyllä mukana, ja näin ne pitävät itsellään langat käsissään, kun on kyse pääsystä verkkoon. Toinen kysymys, josta tekin puhuitte, oli se, miten ihmiset todella saadaan käyttämään modernia teknologiaa. Tähän liittyy koulutus, tiedottaminen – ylemmän tulotason maissa, kuten Keniassa, tästä Bogdan puhui, on erilaisia aloitteita, jossa on ryhdytty antamaan koulutusta näissä kysymyksissä, mutta hallituksen tarjoama tuki on ollut hyvin heikkoa ja apua tarvitaan. On tehtävä ruohonjuuritason työtä etsittävä luotettavia kumppaneita, jotka haluavat todella edistää koulutusta, eivätkä aja pelkästään taloudellisia etuja tai vallan käytön etuja. Nämä kysymykset pitää erottaa toinen toisistaan. Ja toinen sovellusala, josta puhuitte, on etälääketiede. Tätä ei valtion tasolla tueta näissä maissa. Oma kokemukseni useimmista hallituksista on sellainen, että he, heitä ei tämä kiinnosta, koska tämä merkitsisi niille myös velvoitetta merkitä budjettivaroja kansallisella paikallisellakin tasolla tällaiseen, mutta ehkäpä tässä olisi paikka EU nyt olla läsnä osoittamassa että me todella katsomme, että ihmisillä on mahdollisuus kehittyä ja oppia lisää. Kiitokset. Niin. No, minä olin, olen sitä mieltä, että tässä nyt on suuri mahdollisuus myös naisille ja kun ajattelemme juuri naisten pääsyä tietoverkkoon, minä tahtoisin vaikka ehkä sanoit poissa ollessani muutaman sanan jo tästä asiasta, mutta kysynpä kuitenkin siitä, kun vaikuttaa siltä, että miehet käyttävät matkapuhelimia paljon enemmän Afrikassa. Kyllä. Onko kyse siitä, että naiset samalla tasolla käyttävät näitä vaiko vähemmän? Ja näin. Onko tämä tällainen nyt näkynyt tässä myös tutkimuksessanne matkapuhelinten käytössä ja myös internetverkon käytössä. Kiitokset teille kaikesta, mitä olette jo tehnytkin, mutta onko olemassa tällainen käyttökuilu verkon käytössä miesten ja naisten välillä? Kiitos. Kiitos. Ehkäpä voimme kuulla nyt myös Euroopan komissiolta jotakin siitä, kuinka helppoa ICT on ottaa mukaan avustusohjelmiin. Oman kokemuksen perusteella syrjäseudut ja taloudellisesti heikommassa asemassa olevat yhteisöt jäävät entistä enemmän jälkeen. Usein näyttää siltä, että käytetään paljon rahoja esimerkiksi laajakaistaa, mutta se jää sitten heti jälkeen uusista yksityisistä infrastruktuureista. Eli on hyvin hankalaa ja pitkäkestoista viedä näitä prosesseja läpi. Potentiaalia muutosten tekemiseen kyllä on. Gaanassa vuosia sitten näin, kun viljelijät saivat matkopuhelimen käyttöönsä, he pystyivät aivan eri tavoin vaikuttamaan hintoihin. Ja tilanne oli jopa edistyneempi kuin omassa, omalla alueella, alueella Sheffieldissä. Mutta tässä nyt voisimme ehkä kuulla Defkolta Eli oletteko mukana ICT-hankkeissa? Wieland haluaa käyttää puheenvuoron. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Minun piti valitettavasti lähteä salista vähäksi aikaa. E- enkä itse asiassa aikaisemmin ollut huomannut, että tämä on tullut esityslistalle, mutta hienoa, että nyt keskustelemme tästä asiasta, sillä tässä, tällä alalla on vielä paljon tekemistä. Meidän pitää kiinnittää tähän vielä paljon intensiivisemmin huomiota. Puhuitte demokratiasta. Viestintä on juuri tämän 2000-luvun raaka-ainetta. Kuten kollega Zeller sanoi, emme saa palata vanhoihin malleihin siinä, miten raaka-aineita käsiteltiin aikaisemmin. Tieto- ja viestintäteknologia pitäisi vahvistaa demokratiaa ja tämän valiokunnan pitäisi tässä parlamentissa – kiinnittää huomiota siihen, miten parlamentti on käsitellyt ICTtä viime vuosina. Tässä on valtavia eroja. Vaalitarkkailussa tätä voitaisiin käyttää hyvin, mutta on järkyttävää, että ne mepit, jotka ovat näissä AKT-kokouksissa, heitä ei voi sähköisesti saavuttaa ollenkaan. Ja näiden kollegoiden viestintä on myös alikehittynyttä. Ei pelkästään talouden ja terveydenhuollon alalla pitäisi tätä kodostaa ja toimintaa parantaa, vaan myös demokratian alalla. Ja tässä parlamentissa varmasti te voisitte alustajana kertoa vielä näistä aiheista useamminkin. Me emme oikeastaan ole vastanneet vielä todellisiin tarpeisiin. Meidän pitää tällä alalla kyllä puuttua siihen, että, että edistämme asioita ruohonjuuritasolla, sillä jos ihmisillä on huonot olot siellä ruohonjuuritasolla, niin silloin he lähtevät myös siirtolaisiksi. Ja no, siellä on esimerkiksi ö, tietyillä alueilla sosiaalisesti hallituksia, joiden kansalaiset kuitenkin ö, kärsivät. Siellä on kaikenlaisia poliittisia etikettejä näissä, näillä hallituksilla. Meidän pitää käyttää, käyttää näitä rakenteita vielä paremmin. Tähän ei ole menneisyydessä puututtu tarpeeksi. Salman from DigiDevco. Seuraavaksi Devco pääosastosta Max Talmans. Oui, merci. Euh, Kiitokset. Niin, minä pyrin nyt vastaamaan tähän kysymykseen, joka pääosastolleni on esitetty. Kyse on hyvin keskeisestä alasta ja yksityispuoli on tietysti paljon mukana. Ehkä yksi juuri niistä liiketoiminnan muodoista, jotka sijoittajia pohjaisesti Afrikassa toimivat, joten sijoituksissa täytyy sanoa, ei välttämättä tarvita pääosastoa muutenkaan alkuunkaan, paitsi jossain tietyissä erityistapauksissa, kuten Komoreilla tai Marakaskarilla tai niin poispäin, aivan yksittäisissä tapauksissa, joissa toimimme, kun sijoittajat itse eivät saa aikaan tällaisia televiestintäkeinoja ja kaikenlaisia kaapeleita tuotteita meren alle kaivettua, jos markkinat ovat turhan heikot, mutta näin Devco ei sinänsä puutu tuon sisä, noiden yksityispuolen toimiin. Mutta Devco on sääntöjen ja standardisoinnin ajatta kannalta hyvin merkittävä tekijä, koska jos me nyt sitten saamme selkeät säännöt aikaan Afrikan maihin, niin silloin myös yksityissijoittajien on helpompi saapua paikalle ja tällaiset yhteiset säännöt sitten tarjoavat myös köyhimmille mahdollisuuden käyttää tietoverkkoa. Eli me haluamme näin ollen auttaa Afrikan maita ja tarjoamalla apua hallituksille ja luoda tällaista säännöstöä ja lainsäädäntökehystä juuri näille tieto- ja viestintäteknologian kysymyksiin. Yhteentoimivuus on myös tässä tärkeää, kun matkapuhelimet otettiin käyttöön, EU oli mm, Yhdysvaltoja edellä. Me hyväksyimme yhteisen standardin. Tämä on myös asia, jota pitää käsitellä. No niin, kumpi teistä haluaa vastata nyt kysymyksiin? Ehkäpä molemmat. Laura. Kiitoksia. Tästä kuultiin mielenkiintoisia kommentteja. Lähden liikkeelle tästä Kenian tapauksesta. Tämä on mainittu raportissamme. Tämä on tällainen joukkorahoitusväline ja tämä toimi, koska tämä kehitettiin paikallisesti. Käytettyjen paikallisesti saatavilla oleva teknologia Tämä oli tässä tärkeä tekijä. On myös muita sovelluksia, kuten mobiiliraha, jota on Keniassa kehitetty menestyy ja sekin on menestynyt oikein hyvin. Toinen asia koskee infrastruktuuria. Olen yhtä mieltä DEFCON kanssa siitä, että yksityinen sektori myös Afrikassa investoi televiestintäinfrastruktuurin, mutta aivan viimeisen yhteyden luominen on hankalaa ja kilpailun puute on myös ongelma – internetyhteys maksaa Afrikassa enemmän kuin esimerkiksi Euroopassa, joten hinta on tässä merkittävä asia. Ja on myös totta, että kyllä Afrikassa lähestulkoon kaikkialla voi käyttää matkapuhelinta. Kattavuus ja kenttä on varsin hyvä, mutta televiestintäinfrastruktuuri oli tarkoitettu äänipuheluita varten, ei laajakaista tai korkean kapasiteetin käyttöä varten. Esimerkiksi tele- tai e-lääketiede, jossa käytetään hyvin laajoja kuvia, ei pysty toteutumaan. Kun katsotaan sitten ICTn käyttöä, on olemassa eroja sukupuolten välillä. Minulla ei ole maakohtaisia tilastoja, nyt, mutta voin kertoa tiedosta, että raportista löytyy. Tämä kuilu sukupuolten välillä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa voi olla jopa 40 prosenttia. Naisten osalta ongelma on usein se, että lukutaidottomuus on laajempaa kuin miesten keskuudessa ja siksi on myös hankalampi käyttää internetiä. Sitten viimeinen kohta koski e-hallinnointia, hallintoa ja ICTn käyttöä. Tältä osin tämäkin on äh, koulutuksen ja terveydenhuollon rinnalla tärkeä asia. Kun teemme yhteistyötä, meidän täytyy valita, mille aloille ICT halutaan panostaa enemmän ja investoida enemmän. Nyt uskon vastanneeni useimpiin kysymyksiin. Onko teillä mitään lisättävää? No niin, tämä oli hedelmällinen keskustelu. Varmasti saimme nyt näkemyksen siitä, minkälaisia kysymyksiä ICT-asiaan liittyy kehittyvissä maissa. Kiitoksia alustuksen pitäjille, että tulitte paikalle. Okay, we can move straight on then to... Nyt sitten suoraan kohtaan 13. EUn vaihtoehdot lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi. Tämä on eu valiokunnan mietintö ja lääkkeiden saatavuus on tärkeä kysymys. Tästä on puhuttu paljon esimerkiksi Ebolan yhteydessä. Aina kun syntyy kriisi, alamme investoida lääkkeisiin, mutta unohdamme sitten muita trooppisia sairauksia. Tähän liittyy patentointi, ja tämä asia on ollut pitkään esillä. Ignacio Corrao on lausunnon valmistelija. Nyt hän saa puheenvuoron. Well, I'm here. Kiitokset. Niin, esittelen tämän ensimmäistä kertaa nyt tässä ja olen innokas kuulemaan teidän ajatuksianne tähän luonnokseen. Luonnos on jaettu viiteen kappaleeseen. Ensimmäinen kappale pohjautuu kestävän kehityksen tavoitteeseen kolme, jossa selkeästi sanotaan, että vuoteen 2030 mennessä kaikilla täytyisi olla mahdollisuus hyvään ja henkiseen ja fyysiseen terveyteen kautta elämän, mutta 100 miljoonaa ihmistä ajautuu köyhyyteen edelleenkin sillä terveydenhuoltokustannukset ylittävät heidän mahdollisuutensa ja tästä yli puolet on afrikkalaisia, eli he eivät pääse lääkkeitä käytettöönsä. Toisessa kappaleessa viitataan vapaakauppasopimuksiin, alhaisen tulotason valtioiden kanssa ja keski, alaimman keskitulotason kanssa. Ja näin sitten puhutaan myös monopolisuojan laajennuksesta ja siitä, että uusia sääntöjä ei pitäisi määrätä investointisuojaa varten, jotta, jo, joilla haitataan lääkkeiden saatavuutta. Ja pitäisi sitten myös tukea rinnakkaislääkkeitä koskevaa kilpailua kolmannessa kappaleessa ja näin sitten näissä alemman tulotasovaltioissa tilanne olisi paremmin ja parempi. Ja täytyy myös tukea hallituksia, kun ne pyrkivät käyttämään laillisia keinoja ja luomaan joustavuutta saadakseen kansanterveyttä paremmaksi. Lisäksi meidän täytyy myös kiinnittää huomiota Intian tyyppisiin valtioihin, jotka ovat edistyneet näissä TRIPS-sopimusten kehittämisessä teollisen tekijänoikeuksien politiikan puolella. Ja sitten kiinnitämme huomiota myös tutkimus- ja kehittämiskustannuksiin ja myös siihen, miten, minkälaisia hintoja lääkkeistä todella maksetaan kautta maailman ja kautta unionin, koska muussa tapauksessa lääkkeiden saatavuus on mahdotonta. Ja sitten myös korostetaan avoimuutta unionin kannassa komission suuntaan näissä kysymyksissä. Ja vielä viidennes, viidennessä kappaleessa me kehotamme myös porrastettuun hinnoitteluun tässä uudelleenarvioinnissa ja myös muutoksiin yhteydessä kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston sekä terveys- ja elintarviketurvallisuuden pääosaston kanssa, jotta voidaan tukea sitten maita kohtuuhintaisten lääkkeiden tarjoamiseen. Kiitos. Teresa Jimenez Becerril on ensimmäinen varjoesittelijä. Kiitoksia. Ensinnäkin halusin kiittää valmistelija Kurao hänen työstään tämän lausunnon tiimoilta, joka koskee siis lääkkeiden saatavuutta. Tässä on joitakin kohtia, joihin ryhmäni suhtautuu hieman skeptisesti esimerkiksi teollisten tekijänoikeuksien suhteen. Tässä kaikki ei ole täysin selvää, emmekä ole täysin yhtä mieltä siitä, mitä tässä sanotaan teollisia tekijän oikeuksista ja monopoliasemista. Sitten lääkkeiden saatavuus oikean hintaan on tärkeä asia kehityksen kannalta. Torstai on viimeinen päivä tarkistusten jättämiselle. Olen valmistellut joitakin tarkistuksia. Euroopan unionin rooli on merkittävä. Meidän täytyy vahvistaa julkista terveydenhuoltoa ja myös rahoitusta ja kapasiteetin parantamista kaikkein köyhimmissä maissa. Tässä viitataan TRIPS-sopimukseen, teollisen tekijänoikeuksien suojaan – EUn ja kehittyvien maiden tulisi vaihtaa teknistä ja oikeudellista tietoa keskenään ulkoa käsin usein pyritään sanelemaan jotakin, mutta välttämättä muilla mailla ei ole samoja standardeja, ne eivät pysty niitä toteuttamaan. Meidän pitää tehdä myös yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa ja lääkealan kanssa, samoin kansalaisyhteiskunnan kanssa. On myös erilaisia mm, muita tahoja, jotka pitää saada mukaan. Haluan viitata tässä rinnakkaislääkkeisiin. Ne ovat aivan keskeisessä osassa. Ja toteaisin vielä, että esimerkiksi raskana olevat naiset ja lapset saavat lääkkeitä käytönsä heikommin kuin muut. Heiltä usein kielletään näiden oikeuksien toteutuminen ja meidän valiokuntamme pitäisi todella korostaa tätä asiaa ja tämä tulee näkymään sitten tarkistuksissani. Kiitos Roksi Fronsulika SD-ryhmästä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Jos pääsee ja terveydenhuollon pielon, se äh, perastaa henkiä ja äh, hyödyttää koko yhteiskuntaa, mutta valitettavasti pääsy terveydenhuoltoon ei ole edelleenkään tasa-arvoista, ei edelleenkään kehitysmaissa. Jotta voimme parantaa lääkkeiden saatavuutta, meidän pitää kehittää tehokkaita sääntelyprosesseja ja edistää kestäviä äh, lääkehintoja sekä lääkkeisiin, lääkkeiden saatavuutta. Minä tuen tätä kestävän kehityksen tavoitetta kolme. Se on mielestäni yksi tärkeimmistä tavoitteista tässä 2030-agendassa, mutta sitä ei voida saavuttaa ilman välineitä ja investointia esimerkiksi diagnoosivälineihin. Matalan ja keskitulon maissa lääke tieteellisten välineiden saatavuus liittyy myös sääntelykapasiteetin puutteisiin ja myös äh, laiminlyötyihin trooppisiin äh, tauteihin pitäisi luoda rokotteita ja lääkkeitä. Mielestäni kehittyneiden valtioiden pitäisi puuttua tähän tutkimuksen puutteeseen ja tukea matalatulotason maita valmiuksien kehittämisessä. Haluaisin kiittää valmistelijaa hänen työstään tämän lausunnon eteen. Kiitos. Next is Beatriz Becerra. Beatriz. Seuraavaksi Beatrice Becerra. Kiitos. Kiitokset Koraolle luonnoksesta. Kiitos luonnoksesta ja sen pääviestistä ja tietysti myös siitä mahdollisuudesta, miten kokonaisvaltaisesti meidän on työtä tehtävä tällaisissa kysymyksissä, kuten lääkkeiden saatavuus. Tässä on kyse kauppa-asioista, ihmisoikeuksista, eurooppalaisesta teollisesta tekijänoikeusmallista ja lääkkeiden saatavuudesta kaikesta yhdessä. Eli me teemme, meidän on tärkeää tehdä työtä yhteishengessä luodaksemme yhteiset kriteerit. Minä varmasti esitän tähän muutaman tarkistuksen sisältöä parantaakseni ja näin teksti voi sitten parantua. Eli tässä on poliittisesta johdonmukaisuudesta myös tietysti kyse ja, ja valtioiden vastuusta terveyspolitiikassa eri kansainvälisissä taloudellisissa poliittisissa yhteyksissä. Euroopan unionin tapauksessa tietysti kauppapolitiikka on oikein merkittävää ja sitä emme voi käyttää huonontamaan kehityspolitiikkaa tietenkään. Ja tietysti täytyy myös korostaa maailman terveysjärjestön merkittävää tehtävää tässä asiassa. Ja varsinkin jos ajattelemme sitten teollisen tekijän oikeuksien arviointia kauppakysymyksissä ja patenttiasioissa, nämä ovat tietysti lääkkeiden yhteydessä merkittäviä nämä tällaiset suojakysymykset, mutta Tietenkin YKssa on tästä keskusteltu ja maailman terveysjärjestössä myöskin aika, aika usein. Maailmanpankki ja maailman kauppajärjestö sitten kuitenkin hallitusten päätöksiin pystyvät vaikuttamaan enemmän kuin maailman terveysjärjestö. Ja meidän täytyy kiinnittää huomiota maailman terveysjärjestön arviointiin ja myös painostusmahdollisuuksiin tietyissä maissa. Ja sitten täytyy myös kiinnittää huomiota näihin köyhyydestä peräisin oleviin tauteihin, jotka on lähestulkoon unohdettu, eikä niihin uhrata tutkimus- eikä kehitysrahoja, koska niistä ei ole tiedossa suuria tuloja. Ja myös sitten on sellaisia tauteja tietysti, jotka ovat kehittyneistä valtioista kadonneet, mutta aiheuttavat valtavasti kuolemantapauksia köyhissä valtioissa. Ja tähän Euroopan unionin erityisesti täytyisi kiinnittää huomiota. Sama koskee myös antibioottiresistenssiä. Kansainväliset lääkejärjestöt eivät välttämättä vielä ole löytäneet tähänkään järkevää ratkaisua. Nykyisellään on myös kiinnitettävä huomiota vuoden 2010 Euroopan neuvos, Eurooppa-neuvoston päätöslauselmiin maailman terveystilanteesta, eli näin olisi syytä tutkimus- ja kehitysyhteyksissä kiinnittää huomiota lääkkeen loppuhintaan ja etsiä erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Ja tässä aina täytyy myös vaatia avoimuutta sekä hintojen avoimuutta sekä kliinisten kokeiden avoimuutta ja välitystä myös näistä kokeista. Minusta vaikuttaa oikein hyvältä nyt ALDE-ryhmän vaikutusmahdollisuudet parantaa tätä luonnosta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Maria Hoibu. Herzlichen Dank. Nur eine Rand. Kiitos. Tuberkuloosista pieni sivuhuomautus. Tuberkuloosi ei ole vielä poistunut meiltä ja me taistelemme tämän osalta sekä eläinten että nyt myös ihmisten kanssa. No, tämä nyt oli vain tällainen sivuhuomautus. Lausunto ottaa hyvin esille kehitysmaiden tilanteen ja haluan kiittää Injatsiota erinomaisesta työstä. Ehkäpä parissa kohdassa tätä voitaisiin hieman täsmentää esimerkiksi sen osalta, että terveys on ihmisoikeus. Me voimme todella puhua asiasta niiden oikeilla nimillä. Tässä velvoite koskee sekä EUta että kehitysmaita. Tässä puhuttiin myös kauppapolitiikasta. Olen yhtä mieltä siitä, mitä sen osalta sanottiin. Emme saa sivuuttaa esimerkiksi ihmisoikeuksia, kun puhumme kauppapolitiikasta ja silloin siihen kuului myös TRIPS-sopimus. Ignacio puhui teollisen tekijänoikeuksista. EU viimeisissä neuvotteluissaan on vaatinut, että 20 vuoden patenttisuojaa pidennettäisiin ja annettaisiin korvauksia lääkefirmoille pidennetyissä lupamenettelyissä. Ja kun alkuperäisten lääkkeiden testituloksia ei voida julkaista niin, että voitaisiin saada rinnakkaislääkkeet käyttöön, niin tämä tulee heikentää ihmisten saatavuutta, lääkkeiden saatavuutta ihmisille. Rinnakkaislääkkeet ovat usein todella paljon edullisempia kuin alkuperäislääkkeet. Ne pitää saada markkinoille. Ihmisoikeustilanteeseen pitää pystyä puuttumaan myös kehitysmaissa pitää myös pystyä tarjoamaan oikeanlaisia korvauksia. Kehitysapu liittyy tähän myös. Kaiken kaikkiaan vihreät ovat erittäin tyytyväisiä tähän. Uskon, että yhteistyö onnistuu hyvin ja suhtaudumme luottavaisin mielin siihen, että saamme erittäin hyvän, tärkeän mietinnön. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Joakim Zeller. Ja. Ähm, Ihan vielä tuohon äh, Rova Hoibuhin viimeisen huomioon, nimittäin rinnakkaisvalmisteiden äh, käsittely siinä, että ei pidä liioitella. Minun kaupungissa on suuri lääkealan yritys, joka sijoittaa paljon rahaa lääkkeiden kehittämistyöhön. Ja jostain tämän rahan on sitten, tämä raha on sitten saatava takaisinkin. Jos on niin, että maailmanlaajuisesti yksi suurimmista lääkkeiden valmistusmaista on Intia, niin silloin pitää myös hyväksyä se, että he levittävät myös rinnakkaisvalmisteita, jotta myös köyhillekin saadaan lääkkeitä saataville maailmanlaajuisessa kaupassa sitten myös myydään rinnakkaisvalmisteita. Nämä voitot menevät osittain Intiaan, vaikka siellä ei ole välttämättä sijoitettu tutkimustyöhön. Sitten Euroopassa taas jäädään nuolemaan näppejä ja joudutaan maksamaan nämä kehityskulut. Ei tämäkään voi toimia. Meidän pitää hoitaa tämä myös kahdenvälisesti Intian kanssa kauppasopimuksilla. Ja meidän on siitä kautta katsottava, miten voimme myös puolustaa omia etujamme ja miten voimme niitä punnita. Kun otetaan huomioon se, että tietysti myös köyhy, maailman köyhimpää väestöä pitää auttaa, mutta se ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että, että tulee yksipuolisia taloudellisia haittoja eurooppalaisille yrityksille. Eli minun mielestäni meidän on vielä mietittävä, miten saamme tasapainon aikaiseksi sen välillä, että tarjoamme maailmanlaajuista apua ja sen ilmiön välillä, että, että jotkin, jotkin tahot jotka nauttivat tästä avusta, saavat myös epäreiluja etuja ja pistävät voitot omaan pussiinsa. Lääkkeitähän myydään nykyään myös verkossa paljon ja usein ei ole selvää, mistä nämä lääkkeet ovat peräisin ja onko, ovatko ne ylipäänsä meidän standardiemme mukaisia. Markkinat ovat avoimia ja usein saattaa tulla myös salaisia kuli- lääkekuljetuksia Eurooppaan. Eli tässä on kyllä harmaata aluetta olemassa, josta pitäisi keskustella. Ja lisäksi, mitä tulee tuberkuluusiin, olette aivan oikeassa. Valitettavasti myös Berliinissä kapasiteettia tuberkuloosin diagnosoimisesta ollaan vähennetty viimeinen, viimeisten 20 vuoden aikana, eikä välttämättä tuberkuloosia enää edes tunnisteta, koska se, sitä, sitä ei enää kouluteta nykyään. Samalla tuberkuloosit tapaukset ovat kuitenkin lisääntyneet maailmanlaajuisesti. Mehän haluamme avoimia rajoja ja se, se saattaa johtaa siihen, että Eurooppaan tulee ihmisiä, jotka eivät välttämättä tiedä, että he sairastavat tuberkuloosia ja sitten pisaratartuntana tai muuna tartuntana tuberkuloosi saattaa tarttua. Eli meidän on tälläkin saralla varmasti toimittava vielä entistä paremmin. Thank you very much. Nobody else is in the... Kiitos. Muut eivät ole enää pyytäneet puheenvuoroa, paitsi Lola. Nada, muchas gracias Linda. Kiitokset Linda. Niin, minä ainoastaan seuraavat sanat esittäisin äskeisestä. Eli ihmisoikeudet jäävät usein yritysten ja yksityispuolen intressejen alle, mutta jotkun me, meistä kuitenkin ö, torjuvat tätä käy toimintaa, vai sijoittaminen tietenkin on aika suuri riskikin ja se täytyy sellaisenaan tietenkin myös hyväksyä. No artikla 168 Lissabonin sopimuksessa vaatii korkeaa kansanterveyden tasoa sekä kaikessa unionin politiikassa että toimissa ja näin lääkeiden tutkimisessa, tutkin, tutkimuksissa ja kehityksessä tietysti näitä kauniita sanoja aina toistellaan. Me olemme äh, perehtyneet myös lääkealan toimintaan ja tästä on usein näiden sijoituksista muut syntynyt korkean riskin sijoituksia. Akateemista puolta puolestaan tuetaan julkisin varoin myös, mutta aika usein myös yksityisiin sijoituksiin ja näin sitten te, patentoidaan lääkeitä ja niiden hinnat nousevat joskus tähtitieteellisiksi. Meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että myös patentoituihin lääkkeisiin kulutetut julkiset varat otettaisiin huomioon. Meidän täytyy miettiä lääkeyritysten oikeuksia käyttää kaikki, kaikki voitot itselleen. Nämä täytyy jollain tavalla periaattein nyt kehystää ja perustella sijoitukset, varsinkin julkisen puolen sijoitukset näihin lääkkeisiin. Tietenkin lääketutkimuksessa on omat riskit, mutta meidän täytyy vaatia lääketeollisuudelta selvät luvut siitä, kuinka paljon varoja ne välittävät tutkimus- ja kehityspuoleen ja kuinka paljon sitten puolestaan mainontaan ja markkinointiin ja kuinka paljon varo- sitten ohjataan, ohjataan osakkeenomistajille. Mitkä ovat todelliset tuotantokustannukset, jos kehitellään uusia lääkkeitä? tärkeitä. Meidän täytyy saada tarkat tiedot siitä, jotta me saamme tämän ihmisoikeuskysymyksen myös ratkottua. Meidän täytyy muistaa myös vuoden 90-luvun ja 2000-luvun lääketaistot eläin, elämän pelastamiseksi esimerkiksi eh, HIV-viruksen torjuntaan kehitetyissä lääkkeissä. Meidän täytyy myös tarjota eh, tasapainoista eh, tasapainoiset lääkemahdollisuudet kaikille kansalaisille, muuten toistamme menneisyyden virheitä. Me olemme ajautuneet nyt tähän tilanteeseen edellisten virheiden vuoksi. Ja jos ajattelemme monopoleja ja tekijän oikeuksien monopoleja erityisesti se, se että sitten to, siinä sitten toimitaan kansanterveyttä vastaan ja, jo ja yleistä etua vastaan. Meidän täytyy kehittää lainsäädäntöä myös monopolia torjuaksemme. Tämä nykyinen lainsäädäntökehys on aika hämmentävä ja jos me ajattelemme patentteja ja monopoleja, joita lääkealalla niin kovasti on, niin silloin ei saada riittävästi sijoituksia eikä tälle alalle eikä myöskään avoimuutta kovinkaan paljon ole olemassa. Ei saada tietää kliinisistä tutkimuksista riittävästi eikä saada tietää, miten tutkimukset on tehty jo, ja nämä tutkimustiedot voisivat auttaa muita tutkijoita. Näin täytyisi sitten kilpailua parantaa parantaa ja avoimuutta erityisesti. Jos me kehitämme koko ajan näitä muilla politiikan aloilla, kuten televiestinnässä, miksi emme myös lääkepolitiikassa. Ja sitten meidän täytyy kehittää, kiinnittää huomiota tutkimuskustannusten erottamiseen varsinaisesta lääkkeen loppuhinnasta. Ja näin sitten voimme tarjota järkevämmällä hinnalla myös rinnakkaislääkkeitä. Me tarvitsemme Eh, hintakannustimia eh, ja avointa koodistoa käyttää, käy, kehittääksemme lääkkeitä eh, vastuullisesti ja julkisen tutkimuksen tuloksia ja varoja täytyy käyttää järkevästi yksityispuolen voiton jaossa. Eli kiinnittää huomiota tutkimusten avoimuuteen, erityisesti silloin kun kyse on julkisin varoin tuetusta tutkimuksesta. Tässä kyse on unionin vastuusta ja jäsenvaltioiden vastuusta nimenomaan tutkimuskustannusten erottamisesta lopullisesta lääkkeen hinnasta, mihin nämä rahat sitten oikeastaan ajautuvat. Ja tässä kiinnitän huomiota myös 2010 vuoden maailman terveysjärjestön julkilausumaan, johon myös kollega Becerra tässä viittasi. E, ja me tarvitsemme lainsäädännöllistä voimaa ja valtaa voidaksemme e, nimenomaan tutkimus- ja kehitysvaroja välittää e, järkevämmin lääketeollisuuden piiriin. Näin voisimme myös sitten parantaa lääketeollisuuden imagoa. Parlamentin täytyy tukea yhteise, yhtenäisesti selkeiden tutkimus- ja kehityssääntöjen luomista lääketeollisuuspuolelle, jo ja voimme näin ollen vuoden 2010 vaatimuksia edistää. Näin sitten voimme pelastaa e, e, ihmishenkiä kaikkialla maailmassa. Ja näin me olemme puhuneet jo aamullakin kehityskysymyksistä ja kehityspolitiikasta. Onnittelut Koraolle tästä esityksestä. Siinä on monia merkittäviä kohtia, varsinkin kun ajattelemme patenttipuolta ja maailmankauppajärjestöjä ja unionin e, kauppapolitiisia sopimuksia vaatimuksia ja varmasti sitten yhteistyötä kanssanne teemme. Kiitoksia. Hän oli nyt viimeinen puhujamme. Elvivaliokunnassa työstin terveysasioita ja lääkkeiden saatavuudessa on tapahtunut muutoksia viime vuosina. On myös kans- kansalaisjärjestö, joka on perättynyt tähän asiaan. Ja se on tullut ilmi entistä parempia lukuja. Pitäisi ehkä katsoa vielä vuoden 2014-2016 lukuja. Täällä on nyt Jean-Baptiste Sanko pääosastosta. Ehkäpä te voitte kertoa meille lisää. Hyvää iltapäivää. Ehkä on parempi antaa Defcon kollegalle puheenvuoro, kun tämä aihe on tämä. Selvä. En ollut varma, että täällä on joku DEFCOsta. Voitko esitellä itsesi? DEFCO. Kevin McCarthy DEFCON terveysosastolta. Minä seuraan lääkkeiden saatavuutta ja myös tämä myös kehitysyhteistyön puitteissa. DEFCO ei ole mikään tutkimuspääosasto, nämä tämän palvelun antavat muut yksiköt, mutta yhteistyön kautta meillä on tällainen lääkkeiden saatavuutta koskeva fact sheet, joka on julkaistu tämän, tämän ö, vuoden huhtikuussa. Siinä on kyse myös porrastettua hinnoittelua koskevasta asetuksesta. Ehkä kollega voi vielä puhua tästä tarkemmin. Muut puhuivat neuvoston päätelmistä ja vuoden 2010 tiedonannosta. Meillä on siis useita aloitteita, jotka käsittelevät muun muassa lääkkeiden saatavuutta. Me tarkastelemme sitä, miten me voimme terveydenhuoltojärjestelmää vahvistaa ja lääke, lääke teollisuutta on kanssa meillä on suuri hanke, jossa tutkimme ja tutkimme myös sitä, miten voisimme tätä yhteistyötä vielä parantaa. Miksi meillä ei, tai siis meillä ei ole tutkimusmandaatteja, mutta me kyllä tarkastelemme sitä, miten voisimme tuoda tätä kysymystä sekä kansainvälisten järjestöjen, kuten WHO, että myös jäsenvaltioiden tietoisuuteen ja olemme myös antaneet tukea WHOlle, jotta siellä ei syntyisi siiloajattelua, jotta voisin tarkastella innovointiportaaleja esimerkiksi, jotta voisin ehkä paikallisesti siirtää teknologiaa, jotta voitaisiin tarkastella sitä, miten paikallista tuotantoa voidaan edistää. Olemme tyytyväisiä, kun voimme sanoa, että 1,5 miljoonaa euroa annetaan tukena WHOlle, kun se luo terveyden tutkimuksen ja kehityksen globaalia seurantakeskusta. Me teemme yhteistyötä useiden maiden kanssa ennen kaikkea eteläpuol- Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Lääkärin saatavuus fact sheet on saatavilla internetissä, mutta minulla on tässä myös kopio mukana, niin voimme antaa sen teille. DG Trade, DG Tra- Sante ähm, ovat tässä myös mukana, sillä me emme ole, meillä ei ole ähm, toimivaltaa Euroopan unionin sisäisesti DEFCOssa, ähm, mutta meillä on näitä tukimekanismeja siis DEFCO-pääosastossa. Tämä on kaikki minun puolestani. Kiitoksia tästä selvennyksestä. Tämä fact sheet varmasti saadaan sihteeristöltä jäsenille. Ignazio. Hyvä. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka käyttävät tässä puheenvuoron heidän kommenteistaan. Lähdemme liikkeelle siitä olettamuksesta, että kun laaditaan lausunto, niin tilaa on vähän Eli monet asiat, jotka tässä Beatrice, Lola, Maria toivat esille, ovat sellaisia, että ajattelin kyllä ottaa ne mukaan lausuntoluonnokseen, mutta ongelma on aina tila. Tila ei riitä. Eli olen tyytyväinen kyllä kaikkien panoksesta tähän lausuntoon. Sekä Teresa että Lola kiinnitti kiinnittivät huomiota. Siitä löydetään tasapaino teollisen tekijän ja muiden asioiden välillä. Meidän tehtävänämme poliitikkoina on löytää ratkaisu, joka ennen kaikkea varmistaa sen, että kansalaiset saavat pääsyn terveydenhuoltoon. Eli jos toimimme järkevästi, varmasti saamme laadittua hyvän lausunnon ja hyvän mietinnön parlamentille, joka voi edesauttaa kansalaisten terveyttä. Kiitoksia. Meillä on taas aika vähän tarkistuksia, mahdollisuus laatia niitä vähän, koska monet kommentit menivät samaan suuntaan. Näin vastuvaliokunta voi ottaa ne sitten paremmin huomioon. Kiitoksia kovasti. Tarkistusten jättämisen määräaika on 8. syyskuuta kello 12. Lokakuussa sitten on äänestys. Nyt siirrymme kohtaan 14. Meillä on täällä vierailijoita. Pari minuuttia taukoa. Vaihdamme tässä nimikyltit. Aloitamme noin viiden minuutin kuluttua ja keskustelemme katastrofiriskien vähentämisestä koskevan sentään kehyksen toimintasuunnitelmasta. Okay, colleagues, we can now resume. No niin, kollegat, nyt voimme jatkaa. Pyydän teitä istutumaan jälleen, joten voimme aloittaa uudelleen jatkaa kokoustamme. Meillä on nyt Sendain kehyksen riskin vähentämis toimintasuunnitelman esittely. Tämä on viimeinen esityslistan kohtamme tänään. Komissio on julkaissut toimintasuunnitelman joka koskee Sendain kehyksiä. Tämä saatiin kesäkuussa ja siinä puhutaan siitä, että eu politiikoissa otetaan riskin vähentäminen huomioon. Eli pyritään ennalta ehkäisemään entistä enemmän katastrofeja. Viime viikolla Italiassa nähtiin valtava hirvittävä maanjäristys ja on aina parempi ennaltaehkäistä, mutta jos tämä on mahdollista, niin ainakin minimoida riskit. Tämä on keskeinen aihe EU:ssa, mutta myös kehittyvissä maissa tiedämme, että katastrofin sattuessa katastrofit vaikuttavat laajemmin, koska infrastruktuuri on heikompi. Meillä on kolme puhujaa täällä, Ian Clark tässä vasemmalla puolella, riskin vähentämisyksiköstä, ekopääosastosta. johtavat tätä toimintasuunnitelmaa. Sitten Felice Zakeo, kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen TEFCON pääosaston edustaja ja sitten kansalaisyhteiskunnan edustaja Magali Moulin voisi järjestöstä. Tämä on kansallisjärjestö, joka edustaa 85 eurooppalaista humanitaarisen avun järjestöä. Täällä on myös Paula Albrito YK riskien vähentämistoimistosta. Hän saa puheenvuoron kolmen edellisen puhujan jälkeen. Ensin kuulemme Ian Clarkia, sitten siirrymme Def, DEFCO-pääosastoon ja sitten Voice-järjestöön ja sitten kuulemme kollegoita. Ian Clark ensin. Thank you very much, madam. Kiitos paljon puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää kaikille. Kiitos valiokunnalle komission kutsumisesta esittelemään tätä toimintasuunnitelmaa – Kuten sanoit, puheenjohtaja, siinä yritetään edistää katastrofiriskit huomioon ottavaa politiikkaa kaikessa EU-politiikassa. Eli kyse on siitä, että sen toimintasuunnitelma muutettaisiin konkreettisiksi toimiksi. Ja näin voitaisiin EU-sta ja koko maailmasta tehdä katastrofiriskejä sietävämpää kyse ei ole pelkästään politiikasta Sendain kehyksessä. Ähm, Sendain kehyshän otettiin komissio huomioon jo vuonna 2014 ja vuonna 2012 me annoimme tiedon, myös tiedonannon sietokyvystä ja vuonna 2013 ilmastonmuutoksen sopeutumista. Katastrofit koskevat koko maailmaa ja tämä toimintasuunnitelma on tärkeä Euroopalle, mutta myös Yhdysvalloille ja Japanille EUn ulkoisten toimien kautta. En nyt mene kovin paljon yksityiskohtiin sen noin kehyksessä. Haluaisin vaan kertoa, että se luo puitteet meille 13 tällaista pääperiaatetta on sen kehyksessä. Ennen kaikkea myös valtion valtion, va, valtioiden vastuu puuttua katastrofiriskeihin. Hetkinen vaan, äh, meillä ei tämä, tämä äh, takanamme oleva val, äh, kuva toiminut, mutta nyt se toimii. Meidän on katsottava myös eri politiikan vaikutuksia ja te, ja tuotava eri ryhmät yhteen ja keskitettävä apua ennen kaikkea kaikista vähiten kehittyneisiin maihin. On myös erityisen tärkeää nähdä, että Sendoin kehyksessä halutaan siirtyä katastrofien hallinnasta katastrofiriskien hallintaan. Yritämme ennaltaehkäistä uusien riskien syntymistä ja äh, yritämme vähentää olemassa olevia katastrofiriskejä. Eli tämä on lähestymistavan muutos verrattuna menneisyyteen. Me katsomme myös sään ilmaston vaikutuksia ja myös biologisia vaaroja Meillä on seitsemän maailmanlaajuista tavoitetta. Me mitaamme siis edistystä maailmanlaajuisella tasolla, mutta EUn panostus tähän on myös keskeistä. Sendain kehyksessä on neljä pääprioriteettia ja ne, niiden ympärillä tämä toimintasuunnitelma rakentuu. Ensinnäkin katastrofiriskon ymmärtäminen, riskinhallinnan vahvistaminen sekä sietokyvyn lisääminen, siihen investointi ja sitten lopuksi katastrofeista toipumisen parantaminen. Me siis panostamme tähän globaalilla tasolla. Meillä on sekä numeerisia tavoitteita, eli esimerkiksi ihmisenkin menettämisen vähentäminen, mutta haluamme myös parantaa kansainvälistä yhteistyötä ja parantaa esimerkiksi ennakkovaroitusjärjestelmiä. Useat näistä tavoitteista on määrä saada aikaiseksi vuoden 2030 mennessä, mutta yksi tavoitteista on yksi määräaikainen vuoden 2020, eli melkeinpä pian jo. Euroopassa me emme vielä ole myöskään saaneet kaikissa maissa aikaiseksi riskin vähennysstrategioita, joten paljon on tehtävää. Prosessi on sellainen, että katselemme kaikkia politiikan aloja, eli miten voisimme parantaa katastrofiriskin vähentämistä eh, sen huomioon ottamista kaikessa EU-politiikassa. Miten voisimme ottaa neljä sen prioriteettia huomioon? Me olemme tässä luetelleet pääpolitiikan alat maanviljelyksestä turvallisuuteen, ympäristöön, sisämarkkinoihin ja muihin. Eli se on siis melkein kaikista EUn politiikan aloista. Itse asiassa kun katsotaan toimintasuunnitelmaa, niin se on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa on kuvaus Mm, jo meneillään olevista toimista. Jotkin niistä katta kuuluvat ähm, minun pääosastoni toimin esimerkiksi pelastuspalveluun, äh, esimerkiksi tämä sietokyvyn markkeri, mutta on myös muitakin, jotka liittyvät esimerkiksi ilmastonmuutokseen, sopeutumiseen Tefkon kollegani varmasti puhuu yksityiskohtaisemmin siitä, ähm, mitä kehityspolitiikan alalla tapahtuu. Me me, meidän on aloitettava paikalliselta tasolta, eli otettava mukaan koko yhteiskunta, eli valmiuksien rakentaminen paikallisella tasolla on erityisen tärkeä. Sen kehityksessä katsotaan myös uusia aloja, joista ei ole aikaisemmin puhuttu, nimittäin terveydenhoito, kulttuuri ja koulutus, eli niihin keskitytään nyt enemmän. Ja ne on myös otettu mukaan meidän toimintasuunnitelmassamme me keskitymme myös kaikista heikommassa asemassa oleviin, ja tämä on mahdollista ennen kaikkea kehityspolitiikan kautta. Me haluamme kaikki, myös kaikki tasot mukaan, paikalliset, paikallinen taso ja paikalliset viranomaiset myös. Sitten rakenne. Tässä on tämä rakenne, jossa, ja siellä luetellaan kaikki toimet, jotka otetaan käyttöön tulevina vuosina. Eli tämä kaikki kehit, keskittyy neljään pääalueeseen. Eli meidän on tärkeää ymmärtää riskiä. riskejä. Olemme sen Äh, nimetä tässä riskitietoisuudeksi. Toiseksi tämä all of society approach, eli koko yhteiskunta mukaan lähestymistapa. Kolmanneksi EUn riskitietoiset investoinnit ja sitten neljänneksi kokonaisvaltainen katastrofin hallinta. Meillä on 21 prioriteettia, jotka liittyvät jo olemassa olevaan EU-politiikkaan ne jo vuoden 2014 tiedonannossa mainitsittiinkin ja neuvoston päätelmissä, jotka sen jälkeen hyväksyttiin. Ja sitten on yksityiskohtaisia toimia. Kollegani varmasti kertoo niistä enemmän, ennen kaikkea mitä tulee kehityspolitiikkaan. Entä sitten seuraavat askeleet? Tästä tulee useita eri tuloksia tästä toimintasuunnitelmasta jo tänä vuonna. Me teemme vertaisarviointia ja arvioimme riskejä EU:ssa. Lisäksi me kehitämme menetyksiä koskevaa tietoa ja tähän, tässä otamme myös EUn ulkopuoliset alueet mukaan kehityspolitiikan kautta jos ei tiedä, minkälaisia menetyksiä luultavasti tulisi, niin silloin niitä ei voida ennaltaehkäistäkään. Se on yksi päähaasteista. Toinen päähaasteista on se, että rahoituksen pitää olla riskitietoista. Kaikessa EU-politiikassa tämä pitää ottaa huomioon ja sen valvoiminen tulee olemaan päähaasteena. Tätä voidaan katsella, kun teemme puolivälin ar- tämän politiikan puolivälin arviointia tulevina vuosina. Eli me tarkastelemme tätä politiikkaa säännöllisesti ennen kaikkea YK vuotuisissa arvioinnissa, jotka tehdään kaksi kertaa vuodessa. Silloin voimme raportoida myös tämän suunnitelman edistyksestä. Meille on myös tärkeää, että olemme johdonmukaisia verrattuna kansainvälisiin kehyksiin, esimerkiksi 2030 agendan suhteen, Pariisin ilmastosopimuksen suhteen, mutta nyt sitten lokakuussa on tulossa myös Habitat 3-konferenssi ja sitten COP ilmastopuitteiden seuraava vaihe. Ilmastoasioissa pitäisi juuri myös sietokykyyn keskittyä ja Habitat-konferenssi, Habitat 3 konferenssissa Ecuadorissakin puhutaan katastrofiriskeistä. Ja indikaattorityö jatkuu myös. Tämä tätä tehdään YK puitteissa ja komissiolla on tärkeä yhteistyörooli. Se valmistelee EUn yhteistä kantaa näihin indikaattoreihin. Ja sitten 13. lokakuuta järjestetään katastrofiriskien ennaltaehkäisystä myös yksi tilaisuus täällä Euroopan parlamentissa käsittääkseni TV-valiokunnan jäseniäkin on siinä mukana, joten silloinkin voidaan asiaa käsitellä. Tässä kaikki minulta. Kiitoksia. Seuraavaksi DEFCO pääosastolta Felice Zaccheo. Ehkäpä te voitte hieman kertoa niistä eroista pääosasten toimien välillä. Kiitokset kovasti, puheenjohtaja. Meillä on nyt tämä kehys ja on tärkeää puhua yhteyksistä eri tapahtumien ja tärkeiden toimien välillä. 2030 agenda, parisen ilmastosopimus, maailman humanitaarinen huippukokous, se on tärkeää mainita. Ja tulevatkin tapahtumat on syytä mainita. COP22 on tällainen, eli se on paikka, jossa voimme jatkaa työtä ja kiinnittää yleisön huomiota asiaan. On tärkeää myös sanoa, että riskin hallinnoinnista, katastrofin riski hallinnoinnista siirrytään eteenpäin uudella toimintasuunnitelma keskitytään todella nyt näihin riskeihin. Ja tämä on otettu mukaan myös kehitysyhteistyöpolitiikkaan. Olemme hyväksyneet selkeän tiekartan tältä osin. Ehkä saan tässä nyt astua vielä askeleen taaksepäin. Sentään kehys ei ollut tämän kaiken alkusyysäys, vaan toimet aloitettiin jo kauan sitten. Ja aikaisemmat toimet vaikuttavat sentään kehykseen ja toimintasuunnitelmaan osaltaan. EUn sietokykyyn liittyvä toimintaohjelma on ollut käynnissä vuodesta 2013 lähtien ja siinä otetaan vaarin siitä, mitä kokemusta meillä on riskeihin ja katastrofeihin reagoinnissa kautta maailman. Tässä otetaan myös haavoittuvat väestön osat huomioon. Tarvitaan kriisitilanteiden yhteisiä arviointeja, konkreettisia yhteisiä toimia sekä humanitaarisesti että myös keskipitkän ja pitkän yhteistyön kehitysyhteistyössä sekä selvittymistoimintasuunnitelma että Sendain toimintasuunnitelma edesauttavat siinä, että näitä politiikan aloja saadaan mukaan kehitysyhteistyöhön. On taattava se, että luonnonkatastrofeista ei kukaan hyödy ja myös keskipitkän ja pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteet pitää saada mukaan. Tarvitaan myös jatkuvuutta ja tämä näkyy toimintasuunnitelmassa, erityisesti prioriteetissa 19, jonka mainitsit, mainitsitte. Tarvitaan siis jatkuvuutta Sendain toimintasuunnitelman ja selviytymisen ja palautumiskyky toimintasuunnitelman välillä. heikommat maat pitää ottaa mukaan, samoin sukupuolikysymykset ja kansalaisjärjestöt ja yksityinen sektori on saatava mukaan. Se, mitä olemme tehneet, on, että aluksi olemme työstäneet kovasti kehitysyhteistyötä. Meillä on jo yhteiskumppanuuksia AKT-alueella esimerkiksi 90. kehitysrahaston kautta. Näin EUn toimet saadaan integroitua paremmin paikalliseen toimintaan ja kumppanuusmaan toimiin liittyen selvitymisen palautumiskykyyn ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. EU 10 kierroksella on antanut 180 miljoonaa riskeihin varautumiseen. Tässä katsotaan esimerkiksi luonnon katastrofeja ja lisärahoitusta saadaan 11 kehitysrahaston puitteissa, mutta emme toimineet tässä yksin, vaan meillä on tietysti kovastikin kumppaneita, joiden kanssa teemme työtä täytäntöön pannaksemme näitä riskinarviointiohjelmia. On esimerkiksi YK on riskilähennystä käsittelevä toimisto ja Maailmanpankin alaisuudessa toimiva taho ja monet monet muut tahot ovat tässä mukana. Tässä vain muutama esimerkki. Mainitsin 180 miljoonaa euroa, jotka olemme suunnanneet konkreettisiin hankkeisiin, hankkeisiin, joita meillä on ja jotka näkyvät myös sen kehyksen prioriteeteissa, esimerkiksi luonnon katastrofiriskien vähentämisohjelma AKT Afrikan maiden välillä. Tämä tapahtuu Maailmanpankin alaisuudessa. Katsotaan todella AKT-maiden luonnonkatastrofiriskejä. On ennakkovaroitusjärjestelmä ja tiedotukseen kiinnitetään huomiota. Meillä on myös kolme muuta ohjelmaa, Se, että voidaan selvitä paremmin luonnonkatastrofeista. Saharan eteläpuolisessa ohjelmassa 80 miljoonaa euroa tähän, sitten 20 miljoonaa Tyynemeren alueen kapasiteetin parantamiseen ja samankaltainen summa Kariform-alueella. ohjelmat, jotka ovat näiden maiden kahdenvälisessä ohjelmassa mukana. Viittasin tässä lähestulkoon kokonaan akutemaihin, mutta meillä on ohjelmia myös muilla alueilla. On ohjelmia, joissa katsotaan katastrofin riskien vähentämistä. Mitenkäs pääsen tässä nyt eteenpäin? Kun katsotaan kaikkein olennaisimpia toimia, joissa voimme toimia toimintaohjelman puitteissa – Mainitsin juuri joitakin esimerkkejä. Jan mainitsi neljä avainaluetta ja jokaisessa niistä meillä on toimia, joilla voidaan tukea täytäntöönpano prioriteetteja. Käyn näitä nyt nopeasti läpi. Se, että riskitietoisuus otetaan mukaan kaikkien eu politiikkaan, voi edesauttaa ykkösprioriteetin täytäntöönpanoa, eli että saadaan tietoa tappiosta ja vahingoista. Tässä meillä on ainakin 20 kumppanuusmaata, jotka keräävät kansallisesti ja paikallisesti tähän liittyvää tietoa. Ja tässä teemme yhteistyötä myös muiden kumppaneiden kanssa. Me teemme samankaltaista toimintaa jo Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa luonnonkatastrofien liittyvien riskien osalta. Sitten avainalue kaksi. Meillä on monia aloja, joihin voimme puuttua ja vaikuttaa. Ensinnäkin se, että koko yhteiskunta saadaan mukaan arvioimaan riskejä. Meidän on tiivistettävä linkkejä ilmastonmuutoksen sopeutumiseen kaupunkipolitiikan ja muiden toimien välillä. Voimme ottaa käyttöön sopeutumishankkeita ja oppia menneistä kokemuksista. Voimme näin tukea ainakin 20 kumppanuusmaiden kaupunkia, sellaisia, joissa on usein äh, katastrofeja. Voimme toimia paikallisella tasolla ja esimerkiksi katsoa ilmastonmuutoksen sopeutumistrategiaa kansallisella tasolla. Entistä parempia tuloksia voidaan saada aikaan Making Cities Sustainable and Resilient ohjelman kautta, joka meillä on tällä hetkellä käynnissä. Me tarjoamme 6 miljoonaa euroa tämän ohjelman kautta YK Habitat-ohjelma ja kaksi muuta ohjelmaa ovat tässä mukana. Voimme tukea myös prioriteetti 10, jossa katsotaan kansallisia riskinvähennystoimia niin, että otetaan kansallisia kansalaisjärjestöt ja muut paikalliset tahot mukaan. Olemme kehittäneet kansallisia strategioita ainakin 20 haavoittuvimmissa maissa ja tällaisissa pienissä kehittyvissä saarivaltioissa – tavoite tai prioriteetti 11 on myös hyvin tärkeä sen kehyksen täytäntöönpano. Tässä eri keinoin voidaan toimia ja teemme ja työstämme tätä asiaa jo nyt. Meillä on maailmanlaajuinen ilmastonmuutosliittymä Plus, jonka kautta tätä työtä tehdään. Sitten prioriteetti kolme. Riskien tiedostaminen ja investoinnit. Samoin prioriteetti 12. Halutaan katsoa riskien puuttumista kaikissa ulkoisissa toimissamme. Tämä on työtä, jota meidän on tehtävä myös sisäisesti yhdessä kumppanimaidemme kanssa. Luomme näitä ohjelmia ja meidän tulisi valtavirtaistaa nämä EU-toimet kaikissa hankkeissa niin, että varmistetaan se, että oikeat elementit otetaan huomioon. Sitten avainalueet kolme. Siinä pyrimme edistämään rahoitusvälinettä ja riskin jakoa. Ja tässäkin olemme jo toimineet. Tässä on katsottu riskeihin reagoimista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja tässäkin mukana on Maailmanpankki ja maailmanlaajuinen väline. Ja vielä toinen prioriteetti, jota voimme edesauttaa, on prioriteetti 16, ekosysteemin perustuva lähestymistapa riskejä arvioidessa – me edelleenkin jatkamme työtä tältä osin ainakin 20 kaikkein heikoimmassa maassa ja vähiten kehittyneessä maassa sekä pienissä kehittyvissä saarivaltioissa. Tässäkin on mukana maailmanlaajuinen ilmastonmuutosliittouma ja monet muut ohjelmat. Ja viimeinen alue, ja pyydän anteeksi, että puhun näin yksityiskohtaisesti, mutta mielestäni on tärkeää nähdä, mitä työtä teemme. Tässä siis avainalue neljä, kattava äh, katastrofiriskien arviointi on tässä myös hyvin esillä. Vahvistamme tällaista Build Back Better-tavoitetta. Se, esimerkiksi sitä, että arvioidaan tarpeita katastrofin jälkeen. Tämän työn olemme jo aloittaneet. AKT-maiden vakavien katastrofin jälkeen – Meillä on luonnonkatastrofien ris- riskeihin liittyvä ohjelma. Tässä joitakin hankkeita, joita työstämme riskien osalta. Kun valmistelimme toimintasuunnitelmaa, keskustelimme hyvin tiiviisti monen kollegoiden kanssa siitä, mihin voi, missä asiassa voisimme parhaiten kantaa kortemme kekoon keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Jatkamme työtä ja olemme sitoutuneet asian jatkossakin. On erittäin hyvä, että myös dv valiokunta asia kiinnostaa ja se meitä tukee. Pyydän anteeksi, jos puhuin hieman liian yksityiskohtaisesti. Kiitoksia. Nyt kuulemme sitten Magali Mujan ja nyt on mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksenne siitä, miten katastrofeja ja riskejä voidaan vastaisuudessa vähentää. Um, kiitokset, kiitokset äh, valiokuntaa ja tästä kutsusta tämän päivän kokoukseen. Valiokunnan kanssa olemme saaneet tehdä yhteistyötä näissä kriisi- ja katastrofikysymyksissä ennenkin. Muutama sana siitä, mitä tämä järjestö tekee, niin VOIS on humanitaaristen kansalaisjärjestöjen yhteinen verkosto mukana. On siis järjestöjä, jotka pyrkivät vastaamaan katastrofeihin ja kriiseihin sekä poliittisesti ja sitten myös seuraamaan Euroopan unionin toimintaa ja myös toimimaan maailmanlaajuisesti. Me olemme pääviestin välittäjän ja myös pyrimme sitten viemään kansalaisjärjestöjen työtä eteenpäin. Aina vuodesta 2007 lähtien olemme toimineet hyvin, hyvin aktiivisesti ja innokkaasti ja sitten jäsenten asiantuntijuutta olemme pyrkineet käyttämään hyväyksemme ja palvelemaan komissiota ja parlamenttia myös aikaisemmassa puitteistossa ja nyt tässä Sendain kehyksessä, ohjelman toimintasuunnitelman kehyksessä. Me pyrimme käyttämään tätä Sendaita ja teemme työtä tietysti valiokunnan ja komission kanssa luodaksemme EUn yhteisen kannan sendaita varten ja kehittääksemme toimintasuunnitelmaa. Kuten aluksi onkin jo sanottu, niin luonnonkatastrofeja tapahtuu aina vain enemmän ja myös niiden vaikutukset ovat suuret. Ja me tiedämme, että köyhy, köyhyät alueet joutuvat kärsimään tällaisista luonnon katastrofeista kaikista eniten. Me, to, me toimimme yksinkertaiselta pohjalta, sellaiselta pohjalta, jota voidaan käyttää oikeastaan kaikkialla tehokkaasti ja halvalla menetelmällä myöskin vähentääksemme riskien vaikutuksia paikallistasolla. Me nimenomaan haluamme toimia ruohonjuuritasolla voidaksemme sietokykyä parantaa ja vahvistaa kun on kyse haavoittuvimmassa asemassa olevista ihmisistä. Toimintasuunnitelma on merkittävä, kuten jo äsken kuulimmekin. Tämä, tätä toimintasuunnitelmaa täytyy tutkailla muiden unionipolitiikan alojen ja, to, ja viime vuonna esitettyjen tiedonantojen valossa 2030 agendaa toteuttaaksemme. Eli saadaksemme yhteisöt sietokykyisemmiksi. Ja lisäksi meidän täytyy myös puhuttua tuohon ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, eli me myös sitten haluamme sitoumuksiamme vahvistaa, niitä sitoumuksia, joihin Pariisissa on ryhdytty ja huippukokouksessa on erityisesti kiinnitty huomiota humanitaarisen apuun, avun yhdistäminen kehityspuolen asioihin ja Esimerkkejä on tosiaan saatu tästä yhteistyöstä ja siitä, miten paremmin yhdessä voimme työtä tehdä. Uskon, että unionitasolla on merkittävää myös viitata tähän maailman turvallisuustilanteeseen. Mogherini on myös kiinnittänyt vahvasti huomiota sietokykyyn ja ilmastopuolta on varsinkin korostettu. Uskon, että teidän valiokunnallanne on merkittävä tehtävä kun täytäntöön panemme sen lain toimintasuunnitelmaa. Ja me olemme voisissa sitä mieltä, että no tietysti haluan kiittää komissiota, koska me olemme tehneet yhteistyötä komissionkin kanssa ja kun olen lukenut tämän sen asiakirjan, niin olin aika tyytyväinen siitä, että monet meidän ajatuksistamme ovat asiakirjaan päässeet ja se on, siinä on linkitetty hyvin toinen toisiinsa monet tekijät eh, ja myös vaikutusasiat, ja myös se, mikä tähän kaikkeen vaikuttaa, esimerkiksi väestön kasvu, luonnonjärjestelmät, ilmastonmuutos ja niin poispäin. Eli kaikki nämä yhteydet on esitetty sitten tavoitteissa ja on eri komission yksiköiden välillä luotu parempat yhteydet, ilmastopääosasto, kehityspolitiikka, terveyspolitiikka ja moni muu, myös kulttuuripolitiikka, koulutuspääosasto ja maatalouspääosasto mukana ovat. Ja näin me voimme sitten parantaa e-, e-, hallintomenettelyjä ja tähän olemme tosiaan kiinnittäneet huomiota viime vuosien aikana ja on hyvin mukavaa, että se on nyt sitten päässyt ihan asiakirjaan asti. No, minun, minä voin tietysti toimintasuunnitelmasta sanoa paljonkin kaunista ja mukavaa, mutta muutamia suosituksia kuitenkin esittäisin parlamentin suuntaan, varsinkin seurannasta ja tämän toimintasuunnitelman toteutumisen valvonnasta. Me toivomme, että DV-valiokunta seuraa to, toimisi sitten, että tätä sietokyvyn toimintasuunnitelmaa voitaisiin puolivälissä arvioida. On olemassa tällainen toimintasuunnitelma ja kansalaisjärjestöt ovat osallistuneet tähän 2012-2013 varsinkin ja sen toimintasuunnitelmassa on tuo prioriteetti numero 19 siitä, että kapasiteettia rakennettaisiin helpommin paikallistasolla ja aluetasolla. Ja tässä me olemme tosiaan toimineet vahvasti, koska paikallis- ja aluetasolla nimenomaan täytyy tuohon kapasiteetin rakennukseen kiinnittää enemmän huomiota, samoin kun täytyy sitten tuo edeltävä toimintasuunnitelma saada täysin täytäntöön pantua. Eli on merkittävää käydä ensi vuonna läpi tätä muu toimintasuunnitelmaa puoliväliarvioinnin muodossa ja sitten korjata virheitä ja parantaa tilannetta. Ja lisäksi täytyy pyrkiä virtaviivaistamaan niin kuin Devkokin juuri sanoi, sitä, miten projekteja voitaisiin arvioida paremmin ja miten sitten tätä voitaisiin käyttää yhteistyössä. Kansalaisjärjestömme ja asiantuntijamme ovat hyvin innokkaita tätä, tässäkin työssä meidän täytyy tietysti arvioida eri osoittimia. Tämä on ihan uusi arvioinnin muoto vasta. Ja toiseksi haluaisin kiinni, valiokunnan huomiota kiinnittää siihen, että komissiota täytyy vaatia vuosikertomusta toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Toimintasuunnitelma sinänsä on hyvä, koska se on sen tai toimintasuunnitelman mukainen ja se, siinä, sen pitäisi auttaa komissiota maailmanlaajuisesti toimimaan ja myös valvomaan tämän panemista, Näin voitaisiin saada sitten laadullista ja määrällistä tietoa kehityksestä. Uskon, että komissioon pitäisi tarjota meille vuosittain päivitys siitä, missä mennään tästä toimintasuunnitelmasta. Se kovasti auttaisi meitä sekä foorumina että varmasti myös parlamenttia palvelisi kovasti. Ja ensimmäinen askel voisi olla juuri sitten määrällisen tiedon tarjoaminen ensimmäisessä valvontakertomuksessa. Minä ainakin haluaisin kovasti saada tietää, että mitä tuolle toimille 1.2 on tapahtunut tuosta noista eh, tiedonkeruusta ja tästä valtioluettelosta, mitkä valtiot ovat sitten toimineet nopeammin ja, mit, ja sitten mitkä taas ovat heikossa asemassa olevia valtioita ja näin sitten voisimme sitten paremmin tukea näitä maita ja valvoa kehitystä vielä tarkemmin. Ja viimeksi tietenkin unionin äh, tehtävä ja unionin paikka sen tai neuvotteluissa. Totta kai unionin tehtävä on merkittävä ja on hyvä, että tässä nyt hyvin kunnianhimoisesti on lähdetty liikkeelle. Sen näin toimintasuunnitelmaan pitäisi myös, joht- sasu, pitäisi myös unioni pitää kiinni tästä johtavasta asemastaan. Me kansalaisjärjestöfoorumina toivomme jäsenvaltioiden myös täytäntöönpanosuunnitelman kehittävän kansallisella tasolla ja kiinnittävän huomiota kansainväliseen yhteistyöhön entistä enemmän ja toivon, että parlamentti tukee meitä tässä työssä. Ja kuten jo sanoittekin, että tätä on muutettu pikkuisen näistä neljästä prioriteetista, sen tai toimintasuunnitelmasta, näitä otsakkeita, mutta kolmas kohta prioriteetti todellakin oli merkittävä, kun on kyse riskiperusteisesta sijoitusmuodosta. Eli tarv- tai kai tarvitsemme selkeät tavoitteet myös tähän. Ja näin sitten saamme ihan ruohonjuuritason muutoksia aikaiseksi. Kiitokset. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron Enrique Guerrerolle, niin annan puheenvuoron lyhyesti YK riskien vähennystoimiston edustajalle Paula Albritolle. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon. Kiitos kehitysvaliokunnalle siitä, että tämä asia on otettu esityslistalle. Me olemme kuulleet jo äh, nämä alustukset ja olemme jo keskustelleet Sendain kehysten merkittävyydestä ja tässä UNISDRn Eh, eli YK on katastrofiriskin vähentämisen tukitoimista viesti on se, että se on tyytyväinen komission toimintasuunnitelmaan. Se tunnustaa myös sen tärkeän roolin, joka EUn toimielimillä on ollut tällaisen kehyksen kehittämisessä. Voice Forumin kommentit eh, sen tärkeydestä, että edelleen investoitaisiin katastrofiriskien vähentämiseen ja sen tärkeydestä, että ollaan kunnianhimoisia tässä äh, näissä investoinneissa. Tämä juuri on se suurin riski. On, on täällä mainittu muutamia lukuja, muutamia miljoonia, ja haluaisin toistaa teille muutaman toisenkin luvun, jotta tulee kontekstia. Vuonna 2015 ilmoitettiin 346 katastrofista, joissa 22 773 ihmistä menetti henkensä. Nämä katastrofit vaikuttivat 98 miljoonaan ihmiseen ja niistä aiheutui 66,5 miljardin dollarin taloudelliset vahingot. Tämä siis vain yhden vuoden aikana mainittiinkin jo, että Italiassa on nyt tapahtunut maanjäristys, se on kipeä muistutus siitä, että valitettavasti ihmisenkiä menetetään katastrofeissa myös Euroopassa. Eurooppa on itse asiassa hyvin haavoittuvainen alue. Nyt kun sitten palataan taloudellisiin vahinkoihin, niin vuosien 1994 ja 2013 välillä Euroopassa tapahtui yli 307 miljardin euron arvosta taloudellisia vahinkoja katastrofien takia. Eli tässä on mittavat luvut kyseessä. Toinen viesti, joka on tärkeä, joka tuli myös näissä alustuksissakin esille, on se, että pitää taata johdonmukaisuus esimerkiksi myös Agenda 2030 kanssa – Tämä on tärkeää kansallisesti ja EU-tasolla. Meillä on edessä monia haasteita, oli kyse sitten maahanmuutosta, terrorismista, konflikteista tai diplomaattisista jännitteistä. Eli kuva ei näytä kovinkaan positiivisesti, mutta on yksi tärkeä elementti, johon meidän pitäisi perustaa työmme, nimittäin johdonmukaisuus johdonmukaisuus, joka, jota on luotu näissä vuoden 2015 jälkeisissä sopimuksissa, jos me teemme hyvää johdonmukaista työtä toimintasuunnitelmassamme, silloin me säästämme rahaa, mutta silloin me ta- takaamme myös, että olemme nopeampia toimissa, me saavutamme tavoitteemme paremmin. Tässä mielessä voisin sanoa, että Sendan kehyksessä mainitaan hyvin avoimesti jaetun vastuun periaate riskien vähentämisessä. Valtiot ovat tässä päävastuussa, mutta vastuu ei ole pelkästään valtioilla. Tässä mielessä haluaisinkin yhden pyynnön esittää Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentilla on suuri vastuu katastrofiriskien vähentämisessä ja olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että olette jo puuttuneet tähän aiheeseen ja haluaisimme taata, että te jatkatte tätä jaetun vastuun kantamista. UNISTR on tehnyt myös parlamenttien välisen liiton kanssa töitä, jotta voitaisiin riskitietoista lainsäädäntöä ja budjetointia edistää. Äskettäin YK on yleiskokous on hyväksynyt päätöslauselman yhteistyötä YK on kansallisten parlamenttien ja IPUn välillä, jotta voitaisiin parantaa parlamentaarikkojen roolia ilmastonmuutoksen vähentämisessä ja katastrofiriskien vähentämisessä. Eli IPU on yksi tärkeä foorumi. Yksi tärkeä seikka, joka näissä esitelmissä on mainittu, on tämä monen sidosryhmän välinen lähestymistapa, ihmiskeskeinen lähestymistapa. Pitää keskittyä juuri tähän monialaiseen ja moni sidosryhmäisen lähestymistapaan. Sitä pitää edistää ja sillä pitää antaa tarpeeksi resursseja ja sitä pitää myös lisätä, mutta se on suuri haaste. Nyt minulla ei ole paljon aikaa, joten haluaisin vain mainita kaksi tai kolme pääkehitystä, joita, joiden eteen uuden ISDR on tehnyt töitä sen kehyksen täytäntöön panemiseksi. Yleiskokous on päätöslauselmassa 69-284 kesäkuussa 2015 perustanut hallitusten välisen työryhmän, jossa tehdään töitä, indi, työtä indikaattoreiden välein eteen, jotta meillä olisi indikaattoreita mitata sentään kehyksen täytäntöönpanoa. UN ISTR on ollut tämän työryhmän sihteeristö ja on tukenut sen työtä ja tämä työ saadaan loppuun tämän vuoden loppuun mennessä. Eli tämän jälkeen meillä on setti indikaattoreita, joilla voimme valvoa sitä, miten hyvin olemme edenneet Sendan kehyksen täytäntöönpanossa. Samalla olemme halunneet luoda myös kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen eh, johdonmukaisuutta niin, että näissä kahdessa kansainvälisessä sopimuksessa niiden indikaattoreissa olisi johdonmukaisuutta. Eli tämä, olemme tehneet yhteistyötä asiantuntijaryhmän kanssa, joka käsittelee kestävän kehityksen tavoitteiden indikaattoreita. UNISTR on myös rooli YK-järjestelmässä e, katastrofien riskien vähentämisen koordinoinnissa. Ja sitten olemme osallistuneet luomaan tämän uuden asiakirjan YK on katastrofiriskin vähentämistä koskevan toimintasuunnitelman nimittäin. Se auttaa meitä takaamaan johdonmukaisen lähestymistapan, kun yritämme kaikki saavuttaa vuonna 2030 agendan tavoitteet kestävästä kehityksestä. Tämä raportointirakenne, joka on linjassa muiden YK-toimien kanssa, saadaan loppuun vuoden 2017 lopulla. Ja näin voimme siis valvoa sitä, miten tämän kehyksen tai täytäntöönpanossa edistytään. Voi myös nähdä, missä ovat haasteet ja miten pitkälle olemme päässeet sentään kehyksen täytäntöönpanossa. panossa Ensi vuonna Cancunissa Meksikossa myös järjestetään globaali foorumi. Te kaikki olette, kutsuneet, olette kutsuttuja tähän tilaisuuteen. Me järjestämme myös foorumeita eh, eri alueilla ja Euroopan eh, kriisin, anteeksi, katastrofin riskivähennysfoorumi järjestetään Turkissa ensi vuoden maaliskuussa. Euroopan unionin toimielimet ovat olleet myös tässä yhteyksessä hyvin aktiivisia. UNISDR on myös tiedon levittäjä ja sen tiede- ja teknologiakonferenssissa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma, jossa, jossa, jolla edistetään yhteistyötä. Siihen osallistuvat yli, osallistuu yli 65 instituutiota. UNISDR yrittää välittää sitä viestiä, että olemme valmiita tukemaan Euroopan unionin toimielimiä, kun ne ponnistelevat sen täytäntöön täytäntöönpanemiseksi. Ja tietysti olemme valmiita tukemaan ennen kaikkea Euroopan komissiota, kun se panee täytäntöön tätä toimintasuunnitelmaa Älkää unohtako, kun puhutaan katastrofiriskien vähentämisestä, niin silloin puhutaan kestävyydestä, ilmastonmuutoksen sopeutumisesta ja meidän yhteisöjemme tulevaisuudesta. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt kollegat saavat puheenvuoron ensin Enrique Guerrero, joka on ollut esittelijänä humanitaarisessa asioissa. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää herroja Klaakea Takeo, Albrito ja muita puhujia näistä puheenvuoroista. Ensin puhuttiin toimintasuunnitelmasta ja Voice puhui kansalaisjärjestön roolista, joiden rooli on keskeinen, kun riskejä ennaltaehkäistään ja niitä hallinnoidaan ja Albrito kertoi meille kehityksestä YK näkökulmasta ja tällaisesta globaalimmasta strategiasta siihen liittyen, miten entistä useampiin ja vakavampiin luonnonkatastrofiin ja riskeihin voidaan suhtautua. Ehkäpä jo tällä viikolla siis tällä viikolla pidettiin Amatricen uhrien hautajaiset Obispon alueella. Tilanne oli hyvin tunteellinen ja siellä todettiin, että maanjäristykset eivät tapa ketään, vaan ihmiset tappavat Tämä oli hyvin äärimmäinen lausuma, mutta siinä oli kyllä todellisuuspohjaa. On totta, että maahanmuutta, maanjäristyksiä ei voi estää, mutta voidaan kuitenkin ennakoida sitä, missä niitä todennäköisesti tapahtuu. Meillä pitää olla tietoa oikeaan aikaan, jotta niihin voidaan valmistautua ja pitää myös rakentaa oikealla tavalla tällaisilla maanjäristysalueilla. Tämä tarkoittaa selviytymis- ja palautumiskykyä. Tiedämme, että joillakin alueilla maailmassa tiettyyn aikaan vuodesta koetaan trooppisia hurrikaaneja ja myrskyjä. Esimerkiksi Filippiinien hurrikaanien aikaan saatiin paljon tietoa siitä, miten riskejä voidaan ennakoida Tiedämme, miten kuivuussyklit etenevät satoja tuhansia ja jopa miljoonia ihmisiä on tilanteessa, jossa he tarvitsevat apua selvitäkseen kuivuudesta. Tiedämme paljon jo nyt ilmastonmuutoksen seurauksista ja siitä, miten se vaikuttaa maailman eri alueisiin. Ebola-epidemian jälkeen tiedämme nyt, miten välittömästi voidaan vastata epidemiaan hallinnon tasolla ja esimerkiksi lääketieteellisesti ja koulutuksen puitteissa kansalaisille silloin, kun he joutuvat kohtaamaan tällaisen epidemian, miten pystytään estämään tartunnat. Usein tartunta tapahtuu, koska ihmisillä ei ole tietoa epidemioista ja niiden toimintatavoista. riskien hallinnointi, riskien ennaltaehkäiseminen on juuri se, mihin meidän pitää kiinnittää kaikkein eniten huomiota. Ja Zakeo ennen Sendaita oli totta kai jo pohdittu ennaltaehkäisyä. Ja nämä olivat keskeisiä osia vastauksessamme riskeihin, mutta sendaissa tästä tuli aivan keskeinen asia. Seller tästä parlamentista oli paikalla ja myös minä. Me molemmat olemme tänään tällä paikalla ja me näimme, miten valmistautumiseen ja selviytymiseen johtajuuteen liittyvät kysymykset ja samalla hallinnointi eri tasoilla – ovat tärkeitä, niin että otetaan huomioon ja mukaan paikallistason toimijat, kiinnitetään huomiota koulutuksen heikko, heikossa asemassa oleviin ryhmiin. Eli laadittiin tällainen kattava riskien ennaltaehkäisystrategia niin, että nämä neljä prioriteettia tai toimintaosaa, jotka sen hyväksyttiin, eli riskien tunnistaminen, resilienssi ja oikeanlainen vastaus riskeihin ovat nyt kaikki osana toimintasuunnitelmaa. DEFCO ja toinen pääosasto ovat olleet todella voimakkaasti mukana Ja Euroopan parlamentti on usean otteeseen korostanut sitä, että humanitaarinen vastaus ja apu on vasta ensimmäinen vaihe tällaisessa kriisitilanteessa, varsinkin jos oletetaan sen pitkittyvän. Jos kyseessä on muu kuin luonnon katastrofi, niin tästä voi tulla, tulla tällainen pitkittynyt kriisi joten molemmat pääosastot antavat tässä hyvän kuvan tekemällä yhteistyötä asiassa. Tässä korostettiin toimintasuunnitelmaa. Herra Clark puhui tästä. Sanottiin, että tämä ei tuo mukanaan uusia poliitikkoja, vaan tässä halutaan todella nyt täytäntöön panna jo laadittuja politiikkoja tässä sovitu, sovittuja politiikkoja, sellaista, joka, jota on nähty Addis Abebassa, New Yorkissa, Pariisissa, Istanbulissa ja pian myös Habitat kolmosen yhteydessä. Kaikki tapahtuu koordinoidusti ja niin, että annetaan yhteinen vastaus ongelmaan. Haluan esittää vielä muutaman kysymyksen, en kovinkaan monta, mutta vielä muutaman. Mutta ennen sitä toteaisin, että sekä Rova Mullo että Albrito viittasivat siihen rooliin, joka parlamentilla voi olla, kun käytännössä lähdetään toteuttamaan toimintasuunnitelman valvontaa. Tällä hetkellä ja jatkossakin parlamentti seuraa sitä, mistä Muglun puhui, eli tätä globaalia strategiaa, jonka korkeudustaja Mogherini on esitellyt. Useiden parlamentin valiokuntien pitää olla työssä mukana ja on myös elementtejä, jotka eivät aivan suoraan, mutta epäsuoraan liittyvät asian. Tällä hetkellä ulkoasianvaliokunta laatii mietintöä, joka liittyy EUn ulkoisen toimintaan ja sotilaallisiin toimiin. Ja nämäkin voivat jollakin tavoin vaikuttaa siihen, miten reagoimme tilanteisiin eri maailman alueilla. Kun puhutaan sotilaskapasiteetista. Usein on jonkinlaista psykologista tai ideologista vastustusta, vastarintaa, mutta tästä on puhuttu usean otteeseen. Se, että hyväksytään normit tai periaatteet, joita ihmisen toimintaan, humanitaariseen toimintaan liittyy, kun pystytään pelastamaan ihmishenkiä. samanaikaisesti, edistyssähän kaiken pitää olla tervetullutta. Haiti, Ebola-kriisi osoittivat, että sotilallinen toiminta lääketieteellisesti voi olla tällaisissa kriiseissä hyvin hyödyllistä. Parlamentin pitää tässä saada liikkeelle jäsenvaltiot, kuten sanottiin, mutta myös alueelliset ja paikallistoimijat, jotta ne kantavat oman vastuunsa näissä toimissa. Tässä oli jotakin kysymyksiä, joita halusin esittää. Voisi puuttua jo joihinkin näistä kysymyksistä, samoin Roval Brito. Ja vaikuttaa siltä, että joulukuussa hallitusten välinen työryhmä käsittelee erilaisia indikaattoreita, joilla arvioidaan toimintasuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Ja halusin kysyä, miten arvioidaan tällä hetkellä mahdollisia indikaattoreita. Halusin kysyä myös siitä, minkälaisia suunnitelmia komissiolla tällä hetkellä on toimintasuunnitelman rahoittamiseksi. Parlamentti tukee aina sitä, että suoritetaan puolivälin arviointi tai jopa vuosittainen esittely, joka koskisi indikaattoreita ja kaiken toimintaa. Ja tässä haluan korostaa voisin tekemää ehdotusta. Vaikuttaa siltä, että tämä suunnitelma ei sisällä paljonkaan siitä, miten voidaan auttaa auttaa heikossa asemassa olevia valtioita parantamaan selviytymis- ja palautumiskykyään. Ja jo todella peräänkuulutan EKOta ja DEFKolta sitä, että he jatkavat koordinoidusti yhteistyötä tämän toimintasuunnitelman tiimoilta. Kiitos. Seuraavaksi Heidi Hautala ja kysyn vielä, haluaako kukaan muu puhua? Eli vielä kaksi puhujaa. Niin puhua ensin. Kiitos. yritä puhua aivan lyhyesti, sillä varmasti kaikki ansaitsevat vastauksenkin. Ei ole epäilystäkään, että riskien vähentämisprosessi on yksi tärkeimmistä linsseistä, kun katsotaan esimerkiksi kehitysavun tehokkuutta. Haluaisin vielä muistuttaa kaikkea siitä, mitä kuulimme Karikomista. Meidän pitää ymmärtää, että pienet Karibian maat ovat sellaisessa tilanteessa, että niille niille, niitä saattaa iskeä pelkästään yhden trooppisen myrskyn takia täysi taloudellinen ja sosiaalinen katastrofi. Yksi kysymys. Tiedän, että haavoittuvat ryhmät ovat tärkeä aihe katastrofin riskien vähentämisessä, mutta yritin nyt kuunnella tarkkaan, mutta ähm, äh, en kyllä mielestäni kuullut muilta kuin herra Guerrerolta äh, mainintaa haavoittuvimmista ryhmistä. Haluaisin kuulla, miten tunnistatte haavoittuvimmat ryhmät ja miten suunnittelette katastrofin riskien vähentämistä niin, että haavoittuvat ryhmät otetaan huomioon, esimerkiksi naiset, lapset ja vammaiset. Me tiedämme, että naiset ovat paljon useammin luonnon katastrofien uhreja kuin miehet. Tätä on ehkä vaikea selittää, mutta se on kuitenkin tosiasia. Ehkä kaikki puhujat voisivat tästä näkökulmasta vielä puhua. Kiitos, Seller seuraavaksi. Yksi asia vain. Irero Salomin puheenvuoron jälkeen. Sendain suuri konferenssi, joka järjestetään 15 vuoden välein asetti kunnianhimoisia tavoitteita, mutta ongelmana on, että myös sentään kehys, josta päätettiin, perustuu myös tulevan 15 vuoden aikana vapaaehtoisuuteen eikä mitään sitovia päätöksiä voida tehdä. Ja tunnustetaan, että perustavanlaatuinen rooli katastrofien ennalta ehkäisemisessä kuuluu valtiolle. Kysymys kuuluu, tai kysymys onkin tavoitteiden täytäntöönpanon kelpoisuudessa. Päätöksiä on tehty ja e yli 7000 osallistujaa oli mukana. Kansalaisjärjestö oli hyvin tiiviisti mukana toiminnassa. Ja edelleen annetaan päärooli valtiolle Mutta valtioiden pitäisi myös osoittaa kansainväliselle yhteisölle, miten ne toteuttavat omia velvoitteitaan. Kansalaisyhteiskunta esitti syytöksiä erityisesti kehittyvissä maissa todeten, että on lukuisia aloitteita – joita kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat laatineet tehdäkseen itse jotakin, mutta on tällainen suodatin ja tavallaan rajataan velvollisuudet ja velvoitteet kansalliselle taholle ja he eivät pääse kunnolla toimimaan. Miten voisimme tukea paremmin sellaisia maita, joissa kansalaisjärjestöt haluavat tukea aloitteilleen EUn kanssa tilanne ei ole vielä täysin vertailukelpoinen, kun katsotaan katastrofien ennaltaehkäisyä ja sitä, miten katastrofeihin reagoidaan, vaan meillä on edelleen yksittäisissä jäsenvaltioissa vajeita, puutteita, sen suhteen, että onko katastrofien edellä tehty kylliksi asioita, jotta, minimi- jotta riskit voitaisiin minimoida. Tai että esimerkiksi jos syntyy vaikkapa ydinkatastrofi, toimitaan tuolla koordinoidusti. Jos katsotaan Nepalin maanjärjestystä, läsnä oli eurooppalaisia toimijoita ja sielläkin oli puutetta koordinoinnista eri toimijoiden välillä, joten työ ei ollut kovinkaan tehokasta, kun pyrittiin suojelemaan ihmisiä ja vähentämään vahinkoja. Päinvastoin ihmiset joutuivat palaamaan kotiinsa hyvin pettyneinä, koska heidät ohjattiin väärään paikkaan – tai apua ei voitu koordinoida EUn lipun alla, vaan pyrittiin toimimaan kansallisesti, mutta kuten sanoin, tämä ei johtanut kovinkaan tehokkaaseen lopputulokseen. Euroopan parlamentti on keskustellut koordinoinnista jo useaan otteeseen ja yksittäisten jäsenvaltioiden Pitäisi pyrkiä nyt parantamaan tätä koordinointia entisestään. Pitäisi katsoa mahdollisuuksia, joita jäsenvaltioilla on. Pitäisi toimia yhtäläisin ehdoin. Eikä välttämättä katsoa mikä jäsenvaltio pystyy parhaiten tarjoamaan apua. Samalla suojamekanismeja tulee jäsenvaltiossa parantaa. Kiitos. Thank you. Well, we had, um... Kiitoksia. Nyt annan noin kolme minuuttia jokaiselle vastaajalle. Ensin herra Clark. Thank you very much. Thank you very much for these questions. Kiitos paljon näistä kysymyksistä. Ihan lyhyesti Tästä oli monia kysymyksiä, mutta ensiksi indikaattoreista. Niitä kehitetään hallitusten välisessä ryhmässä, jotta mm, voidaan saada todisteita tavoitteiden saavuttamisesta. 2020 tavoite on nyt lähin. Se koskee katastrofien vähentämisstrategioita ja se liittyy myös muihin tavoitteisiin, esimerkiksi mitä tulee ihmishenkien menetysten vähentämiseen ja taloudellisten vankojen vähentämiseen. Paljon edistystä on tullut tässä hallitusten välisessä työryhmässä, jonka pitäisi saada työnsä loppuun vietyä joulukuussa. Mutta Paula varmasti tietää enemmänkin vielä tästä, koska UNISDR johtaa tätä työtä. Sitten rahoitus on tärkeää. Nyt ei tässä liikaa juuttua äh, johonkin tiettyyn lukutavoitteeseen, joka pitäisi sitten kuluttaa rahoja katastrofiriskin vähentämiseen. Äh, paljon kehitysavusta menee esimerkiksi infrastruktuuriin, liikenneinfrastruktuuriin ja energiaan. Ja miten esimerkiksi katastrofiriskien sietokyky otetaan tässä huomioon? No, sitä ei ehkä pidetä juuri DRR-rahoituksena koulujen rakentaminen, voimaloiden rakentaminen, kaikki tällainen tärkeä infrastruktuuri on sellaista, että juuri siihen pitää kiinnittää huomiota, jotta näissäkin projekteissa otetaan katastrofiriskit huomioon ja esimerkiksi New Yorkissa on ollut tehty virheitä esimerkiksi Sandy-myrskyn aikana monet monet sairaalat kärsivät tulvista ja niiden varageneraattorit olivat kellareissa ja sehän osoittautui ongelmaksi. Eli DRR-investointeja tarvitaan kyllä, mutta pitää ehkä korostaa enemmän sitä, että EU-jäsenvaltioiden e pitää äh, saavuttaa kehitysaputavoitteensa 0,7 prosentin tavoite ja e, että tässä kehitysavussa otetaan sitten katastrofiriskit huomioon, näin voitaisiin saada parhaiten tuloksia aikaiseksi. Olen samaa mieltä siitä, että monet näistä toimista ovat vapaaehtoisia, tai ne olivat vapaaehtoisia, kun ne hyväksyttiin e, sillä hyväksymisvaiheessa, jos olisi ollut kyse velvollisuudesta, niin silloin nämä asiakirjat eivät olisi ehkä menneet läpi. Ähm, EU-jäsenvaltioiden ja e EU-naapurivaltioiden kohdalla on tullut edistys. Esimerkiksi Bulgariassa on hyväksytty uusi laki tämän ratifioimiseksi. Ja siellä on otettu velvoittavampikin lähestymistapaa käyttöön. Myös Puolassa ollaan vertaisarvioinnin pohjalta otettu uusi lähestymistapa käyttöön. Sitten haavoittuvista ryhmistä. Tähän puututaan toimintasuunnitelman kohdassa kuusi. No ehkä muut puhuvat tästä, sillä minu, minä käytin niin kolme minuuttia ainakin. Yeah. No, what? Joten voitte vielä jatkaa jostakin muusta. Okay, in, mm, said most of the things. Niin, luulenpa, että Ian sanoi jo pääasiat rahoituksesta seuraavaa. Mm, me pyrimme tosiaankin toimimaan rahoituksessakin rakenteellisesti. Aina kun teemme työtä kehitysyhteistyössä, niin me toimimme kumppanuussuhteessa näiden kumppanuusvaltioidemme kanssa, joten tästä on keskusteltava ja varmistettava se, että kun ohjelmia laaditaan kansallisista indikaattoreista, niin nekin on otettava tietysti aina huomioon. Ja sitten nämä heikossa asemassa olevat valtiot, me teemme työtä. Todellakin tässäkin minä mainitsin muutamia aloitteita vähit, matalan palkkatason valtioista ja myös sitten sodan jälkeisiin tässä tilanteessa kamppailevien valtioiden kanssa ja me haluamme tietysti entistä enemmän tähän suuntaan työtämme kehittää ja aivan varmasti teemme sitten enemmän. samaa koskee myös hei, haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä myös toimintasuunnitelmassa on kiinnitetty kovasti huomiota tähän ryhmään. Ja tosiaankin se on siis otettu huomioon. Ja sitten vapaaehtoisesta soveltamisesta niin me tosiaan teemme työtä kumppanuussuhteissa hallitusten kanssa keskipitkän ja pitkän aikavälin yhteistyössä valtioiden kanssa, joten meidän täytyy sitoutua poliittiseen vuoropuheluun, tehdä entistä enemmän työtä ja varmistaa tämä valtavirtaistaminen myös muotoillessamme eri hankkeita. Kansalaisyhteiskunta tietysti on merkittävällä paikalla myös, kuten muutkin yksityissektoria ja niin poispäin. Kiitos. Last but not least the NGO sector. Kiitoksia vielä sokerina pohjalla tässä kansalaisyhteiskunnan edustaja. Um, well, I, I don't think I had specific... No, minulle ei tarvitse sitä mitään tiettyjä kysymyksiä, mutta haluan todeta, että esittämänne kommentit saavat tukemme. Yhteisötasolla tapahtuva työ on todella tärkeää. Me todella keskitymme heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin. Tarvitaan jatkuvuutta ja pitää taata se, että humanitaarisen hankkeen aloittamat projektit saadaan laajempaan yhteyteen. On tärkeää keskittyä siihen, että varmistetaan se, että kehitysyhteistyön tavoitteita noudatetaan. Ja Paula Kiitos Ja Vielä konkreettisesti toteaisin, että tarvitsemme kansalaisyhteiskuntaa, kansallisia ja paikallisia yhteisöjä, koska meillä on kokemusta kaiken heikompien yhteisön kanssa työskentelystä. Ja riskien ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää hauraissa valtioissa ja sellaisissa, joissa näihin on kiinnitetty vähemmän huomiota. Kiitoksia. Kuulitte, että parlamentti on kiinnostunut asiasta. Gerero Salon puhui tästä ja siitä, kuinka kollegat ovat olleet mukana toimissa. Nyt ei ole enää aikaa antaa teille uudelleen puheenvuoro. Olen pahoillani. Ellei teillä nyt ole sitten yksi virke sanottavana. Kyllä, haluaisin kiittää tästä tilaisuudesta. Tämä Zellerin kysymys vielä, joka koski lainsäädäntöä ja katastrofiriskin vähentämisen pakollisuutta. No Eurooppa on tässä mielessä ollut edelläkävijä, vienyt asiaa eteenpäin, eteenpäin omalla pelastuspalvelun lainsäädännöllä meidän pitäisi tätä viedä muuallekin tällaista sitoutumista. Pelastuspalvelun lainsäädännössä on nyt pakollista ensimmäistä kertaa toteuttaa toimia, joilla vähennetään katastrofiriskejä, ja tätä pitäisi edistää. Ja sitten vielä Kereron kommentteihin. Yksi huomio vielä tämän aiheen kokonaisvaltaista ymmär- ymmärtämisestä. Monen sidosryhmän välinen yhteistyö on yksi suurimmista haasteista, kun yritämme vähentää katastrofiriskejä. Kiitoksia kovasti. Muistutan vielä, että huomenna kollegat käymme keskustelua maahanmuuttokysymyksistä. Meillä on vierailija puhuja ja kokoonnumme yhdessä AFET-valiokunnan kanssa. Presidentti Obama järjestää muutaman päivän kuluttua New Yorkissa maahanmuuttoa käsittelevän konferenssin huomenna kello 10.30 käsittelemme tuota muiden valiokunta esityslistan kohtien jälkeen. Kiitoksia kaikille täällä läsnä olleille puhujille ja alustajille, myös YK edustajalle. Meidän pitää todella pyrkiä vähentämään näitä riskejä eri maissa. Kiitos. Puheenjohtaja kiittää ystävällisesti vielä tulkeakin ja toteaa, että lopetamme kokouksen täsmällisesti kello puoli seitsemän. Tapaamisiin